Hyvät kollegat, luulen, että aloitan kokouksen, koska tiedän eiliseltä, että monet valiokunnat kärsivät jäsenien puutteesta kokouksissa eri syistä. Mutta ei minun mielestäni voida nyt hukata enempää aikaa tämän päivän kokouksesta. Aika tiukka aikataulu. Joten tervetuloa kaikille. Haluaisin sanoa, ei ollut pyyntöjä muuttaa esityslistaluonnosta. Haluaisin myös sanoa, että äh, kuten tavallista, niin tämä äh, kokous lähetetään webstreaminä. Ja kaikki annetut aika ajankohdat ovat alustavia. suuntaa antavia, joten pyydän, että erityisesti avustajat olisivat valppaana, koska voi olla ennakoimattomia muutoksia esityslistaan ja nämä yksittäisten kohtien käsittelyajankohdat voivat muuttua. Haluaisin siirtyä kohtaan kaksi esityslistassa, joka on pöytäkirjojen hyväksyminen kokouksista 26.–27. marraskuuta. Kuten tavallista, pöytäkirjat on jaettu ja ne ovat olleet kaikkien käytettävissä. Niitä pidetään hyväksyttyinä kokouksen loppuun mennessä, ellei tule jotain vastahuomautuksia. Kohta kolme esityslistalla. Puheenjohtajan ilmoitukset, niitä ei ole. Ja koordinaattoreiden päätökset tältä päivältä lähetetään hyväksyttäväksi huomenna. Kohta neljä on ensimmäinen sisältökohta ja se on ulkoisen tutkimuksen esittely, yhdennetyt kaupunkiliikennesuunnitelmat ja kohesiopolitiikka. Haluaisin sanoa, että meillä ovat asiantuntijat jo täällä. Ehdotan seuraavaa järjestystä alustuksiin. Ensin herra Wolfgang Schade ja Stefan Klug Fraunhofer-instituutista – järjestelmä- ja innovaatiotutkimukselle. Ja sitten Bettina Kampman konsulttiyhtiöstä Alankomaista se Idelft. Sitten keskustelu ja kysymykset. Minä olen täällä nyt mitään viitteitä siitä, miten paljon pitäisi antaa puheaikaa. Nyt on vähän ihmisiä, mutta varmaan tulee enemmän, joten jos voisi kuitenkin jättää aikaa kysymyksille, kumpi teistä aloittaa? Rashade. Mrs. Mrs. Hübner. Kiitoksia, Rova Hübner, tästä esittelystä. Hyvää huomenta, naiset ja herrat. Me mielellämme esittelemme tätä tutkimusta. Odotamme tuossa, tuossa vielä, että saadaan nämä kalvot esiin Voisin aloittaa ja sitten sillä aikaa se äh, tulee esiin ja saatte sen myös äh, tulosteena. Me puhumme siis integroiduista kaupunkiliikennesuunnitelmista ja koheesiopolitiikasta Tämä on tärkeä aihe, koska asiasta keskustellaan seuraavalla rahoituskaudella koheesiopolitiikassa ja nyt on julkaistu liikenteen valkoinen kirja 2011. Ja siinä otetaan käyttöön uusia prioriteetteja liikennepolitiikassa. Eli siellä on kaksi relevanttia aluetta, jotka liittyvät juuri tähän tutkimukseen. Lisäisin tähän vielä sen, että äh, Sidet äh, oli mukana tässä ja äh, yhdistyneestä kuningaskunnasta myös konsulttiyhtiö. Ja nyt me edelleen odotamme tässä PowerPoint-esitystä saliin, mutta teillähän on siitä tuloste, joten voin siirtyä toiseen kalvoon. Siinä on esityksen luonnostelu, ensinnäkin johdanto, tavoite ja taustaa, tärkeitä liikennepoliittisia kysymyksiä. Seuraavaksi tulemme tapaustutkimuksiin joita eh, suoritimme tämän eh, tutkimuksen aikana, ja kolmas osa liittyy sitten johtopäätöksiin ja suosituksiin. Ja nämä kolme osiota, eh, minä itse aloitan johdannosta ja sitten kollegot, kollegat tässä esittelevät case studyt ja johtopäätökset. Nyt me saimme tuon näytön jo esille saliin, mutta vieläkään se ei ihan toimi. Olen pahoillani, niinpä johdanto ensinnäkin. Two major objectives. Tässä siis kaksi päätavoitetta Ensinnäkin eh, kerrotaan teille sitten, eh, miten eh, kaupunkisuunnittelun välineet toimivat, minkälaisia välineitä on. Yksi niistä on SUMP, SUMP, kestävä liikkuvuussuunnitelma ja toinen sitten liikennesuunnitelma, SUTP. Näitä <clears throat> vielä ole äh, täysin määritelty. Me käsitämme, että ne tarkoittavat samaa ja siitä syystä jatkossa puhumme ainoastaan SUMPistä eli sumpeista ja se tarkoittaa samalla myös SUTPtä. Eli äh, toiseksi äh, puhumme tämän tutkimuksen tavoitteesta, joka on yhdistää koheesiopolitiikka ja SUMP eli suunnitteluvälineen ja rahoitusvälineen välinen yhteys. Seuraavassa puhumme sitten taustasta liikennerahoituksessa nykyisessä, nykyisen rahoituskauden aikana 2007-2013. Kaikki varmasti tietävät, että budjetti oli 347 miljardia euroa ja suunnilleen neljännes eh, tai hiukan enemmän käytettiin liikenteeseen, liikennehankkeiden rahoittamiseen. Tarkastelemme tässä ainoastaan eh, liikenteen yhtä osiota, eh, eli kaupunkiliikennehankkeet – ja sinne meni ainoastaan 2,3 prosenttia kokonaisrahoituksesta 347 miljardista. Tämä tekee siis eh, noin 8,1 miljardia euroa. Ja tämä on eh, täytäntöönpanotilanne 2011 eh, mennessä. Muutamia miljardeja tulee vielä tuossa viimeisen vaiheen aikana. Ja kun nyt katsotaan, että 70 prosenttia Euroopan väestöstä asuu kaupunkialueilla, niin kaupunkiliikenne on erityisen tärkeä alue, kun puhutaan kaupunkien kestävästä kehityksestä. Meidän mielestämme tämä allokointi on aika rajallinen, jos näin voi sanoa, tämä 2,3 prosenttia kaupunkiliikenteen hankkeisiin. Ja Seuraavassa puhutaan äh, liikennerahoituksen äh, taustasta. Siinä kerrotaan hiukan rahoitusvälineistä tietenkin äh, kaupunkihankkeita voidaan rahoittaa myös maaseudun kehittämisrahastosta ja kohesiorahastosta. Ja tärkeäntä, kun mietitään kaupunkiliikenteen kehittämishankkeita, niin olennaista ovat erityiset UPEet, operatiiviset suunnitelmat, joiden avulla saadaan aikaan käytäntöjen vaihtoa tai mm, erilaista mm, hankerahoitusta. Tästä esimerkkiä Interreg 4C, Ulbakt tai Espon. Mm, Muita tukivälineitä ovat Jaspers, jonka avulla voidaan kehittää hankkeita ja suunnitella hankkeita, ja Jessica, väline, jonka avulla saadaan rahoitusta sellaisille investoinneille, jotka maksavat takaisin. Meillä on tässä hiukan teknologisia, teknisiä ongelmia tämän esityksen kanssa mutta muita tärkeitä asioita, jotka liittyvät taustaan ja liikennepolitiikkaan, ne pitää ottaa myöskin huomioon ja ottaa huomioon tosiaan kohesiopolitiikan osalta. Tässä on kaksi asiakirjaa, 2007 ja 2009, vihreä kirja ja toimintasuunnitelma. Niissä tunnustetaan, että kaupungit tarvitsevat kestävän liikkumisen suunnitelmia, jotta näihin haasteisiin pystytään vastaamaan. Sitten valkoinen kirja Euroopan yhtenäisesti, yhtenäisestä liikennealueesta 2011. Siinä tavoitteena oli eh, tämä 50 prosentin, 60 prosentin tavoite eh, hiilidioksidipäästöissä 2050 mennessä noin 40 prosenttia on tämä hiilidioksidipäästö kaupunkialueilla. Eli tässä merkitys voi olla aivan huomattava. 60 prosentin vähennys on tavoitteena siis hiilidioksidipäästöissä. Nämä kaikki kolme asiakirjaa, niissä otetaan esiin SUMP-yksiköiden kehittäminen ja Näissä tulee esiin myös koheesiopolitiikan ja näiden SUMP-suunnitelmien yhteys. Ja tämä liittyy myös kaupunkiliikkuvuussuunnitelmien toteutettavuuteen ja täytäntöönpanoon EU-ssa. Ja sitten seuraava aihe on se, miten määritellään nämä SUMP että eh, Yhteistä määritelmää ei vielä oikeastaan ole. Eh, tästä on eh, jonkin verran kirjallisuutta, jossa kehitellään näitä määritelmiä. Yksi niistä on lähtökohtana meidän tutkimuksellemme. Se tulee Ruuhin selvityksestä. Siinä sanotaan, että pyritään tyydyttämään ihmisten ja liike-elämän tarpeita kaupungeissa ja niiden ympärillä, jotta voidaan parantaa elämänlaatua. Meillä on myös yksityiskohtaisempia kriteerejä ja me käytämme näitä kriteerejä myöhemmin tutkimuksissa, jotta voimme analysoida sitä, täyttävätkö nämä liikenne suunnitelmat, että kriteerit vai eivät. Ensimmäinen kriteeri on se, että suunnitelma liittyy liikenteen kustannuksiin ja hyötyihin. Sen pitäisi olla mukana pitkän aikavälin kaupunkisuunnitelmassa ja siinä pitää olla myös tavoitteita, jotka ovat määriteltävissä ja mitattavissa. Mm pitäisi ottaa huomioon myös taloudellinen kehitys, sosiaalinen tasa-arvo ja ympäristön laatu. On tärkeää, että sovelletaan integroitua lähestymistapaa, jossa yhdistetään kaikki politiikan alat, ei ainoastaan liikennepolitiikka, vaan myös kaupunkisuunnittelupolitiikka ja myös energiasektori on menossa lähemmäs liikennesektoria. Se on tärkeää politiikan ala, joka pitää myös ottaa huomioon. Ja sitten eri viranomaistasot, jotka tulevat mukaan tähän integroituun lähestymistapaan, eli kaupunkiviranomaiset ja sellaiset maat, joissa on alueellista suunnittelua, ne, nämä viranomaiset ovat myös tärkeät ottaa mukaan. Lopuksi on tärkeää ottaa huomioon myös osallisuus ja osallistuminen eri sidosryhmien taholta. At the structure of uh, the different policy. Jos nyt katsotaan uh, rakenteita eri politiikan aloilla, joita tulee mukaan näihin uh, SUMP-suunnitelmien täytäntöönpanoasioihin. Siellä on eri tasoja, kaupunki, alue, tasot ja myös eri välineet ja suunnitelmat, niiden pitää toimia yhteistyössä alhaalta ylöspäin. Rahoitusvälineet, niiden pitää tietenkin noudattaa tiettyjä sääntöjä, joita, jotka määritellään Euroopan unionissa – Tämän lisäksi strategisemmalla tasolla vielä on operatiiviset suunnitelmat jäsenvaltioissa, joilla on tietyt tavoitteet takanaan. Sitten tulevat alhaalta ylöspäin eh, nämä kaksi välinettä, eh, strategiset eh, kaupunkiliikkuvuussuunnitelmat ja kaupunkiliikennehankkeet Eli kummastakin suunnasta mm, tulee vaikutuksia ja impulseja, niin on tärkeää tarkastella kaikkia näkökulmia silloin, kun kehitellään näitä liikennehankkeita. Ja mm, sitten kun puhumme kriteereistä, joita sovelsimme näihin tapaustutkimuksiin, case studyihin, mm, me saimme otteita pääosaston tietokannasta, jotta pystymme käymään läpi, missä operatiivisissa suunnitelmissa on merkittävää rahoitusta kaupunkiliikenteessä. Tässä on kaksikin koodia, viisikymmentäkaksi Tämä on tärkeä tärkeä kriteeri, että näistä kohdista tulee rahoitusta Tärkeätä on myös se, että kestävissä liikennehankkeissa, kun puhutaan kaupungeista, mm, jotka ovat näitä operatiivisia suunnitelmia, niin todellakin on tällainen kestävä hanke olemassa. Lisäksi tasapaino eri kohesiotavoitteiden välillä tässä ne tulevat kyseeseen myös alueelliset kohesiotavoitteet ja maantieteellinen tasapaino. Nämä ovat tärkeitä kriteereitä ja näistä tuli esiin myös Jessica, joka tukee näitä hankkeita. Ja seuraavaksi siirrymme tapaustutkimuksiin, case study-osioon ja nämä tapaustutkimukset hoidettiin ikään kuin suunnitelmatutkimuksina. Niitä on tarjolla internetissä myös. Otimme yhteyttä myös eri toimijoihin eli näihin UP-operatiivisen suunnitelman toimijoihin ja kaupunkiviranomaisiin. Ja me olemme soveltaneet tätä lähestymistapaa kahdeksaan tapaustutkimukseen, jotka on luoteltu tuossa Barcelona, Kluina, Vaka, Krakow, Liverpool, Rennes, Strasbourg, Tallinna ja Halle. Lisäksi tässä tulivat kyseeseen myös erilaiset tavoitteet ja välineet. Ja tässä vaiheessa haluaisin antaa puheenvuoron eteenpäin seuraavalle niin Olkaa hyvä. Thank you very much. Yes, we will go through the slides. Kiitos. Käydään läpi nyt näitä kalvoja. Tässä on paljonkin enemmän tietoa näistä ohjelmista ja tapaustutkimuksista Lähdetään liikkeelle Barcelona-tapaustutkimuksesta. Tästä saatte kokonaiskuvan tärkeimmistä tekijöistä. Operatiivinen ohjelma on nimeltään Katalonia. Ja tässä tuora ministeriö vastaa eh, näistä asioista. Se löytyy täältä oikealta kokonaissumma 607 49 miljoonaa ja otan budjetin osalta 46,2 miljoonaa. Ja sitten kestävän liikkuvuuden suunnitelma Barcelonan kaupungissa. Se on nimeltään Urban Mobility Masterplan, PMU suunnitelma ja siitä sitten vastaa Barcelonan kaupunki. Ja sitten tässä tarkastelemme yhtä äm, liikennehanketta tietty bussilinja C58 moottoritiellä. Tästä Katalonian hallitus kantaa vastuun. Kyseessä on hanke, jota voi pitää hyvänä esimerkkinä hankkeesta, jolla on paljon alueellista vaikutusta, mutta myöskin kaupunkiliikenteen vaikutusta, koska lähtökohta on tässä Barcelonan keskusta. Tässä valokuva eli kaksi erillistä kaistaa busseja varten. Ja tässä sitten pyritään siihen, että parannetaan liikkuvuutta tiellä ja helpotetaan ruuhkatilanteita. Ja näin helpotetaan pääsyä Barcelonaan. Ja mitkä ovat sitten tärkeimmät löydökset? Tämä PMU-suunnitelma eh, täyttää kaikki SUMPin kriteerit. PMU ja tämä operatiivinen hanke eh, ovat tavoitteeltaan verrattavissa toisiinsa, mutta kuitenkin näiden välinen yhteys oli jonkin verran eh, rajoitettu, mutta kuitenkin yhteydet löytyivät. Liikkuvuussuunnitelmaa jo täytäntöön pantiin Open kehittelyvaiheessa. Ja tämä bussihanke mainittiin myöskin PMUssa. Joo. Kuitenkin huomasimme, että hallinnoinnin ja Barcelonan kaupungin väliset yhteydet olivat varsin vähäiset, ehkä suuruusluokkaeroista johtuen koska OP tarkastelee asioita laajemmassa mittakaavassa. Ja sitten tämä hanke oli lähinnä Barcelonan oma kuitenkin tässä äh, hankkeen suunnittelussa äh, ja valvonnassa oli mukana Varsovan äh, kaupunki ja tässä järjestettiin myöskin useita kokouksia. Sitten seuraava tapaustutkimus koskee romania Alueellinen operatiivinen ohjelma on tämän ohjelman nimi. Kyseessä on suuri hanke yli 3,5 miljardin hanke. Ja tässä tämä rahoitus on noin 111 miljoonaa, eli vain pienehkö osuus kokonaisuudesta. Lapokalla on strateginen suunnitelma, strateginen kehityssuunnitelma, jossa liikenne on yhtenä mukana. Ja tässä tarkasteltiin kahta liikennehanketta. Ensinnäkin verkostoa eh, vuokra pyörille ja tässä 4,1 miljoonaa on kokonaisbudjetti ja tästä varsin suuren osan budjetoinnista hoitaa EU. Ja toinen sitten liittyy eh, raitiovaunuverkoston modernisointiin kaupunkialueella. Ja ensinnä tämä pyörähanke. Siinä tarkasteltiin, kuinka kehitellä pyörätieverkostoa, kuinka tällaisia pyörävuokrauspisteitä lisätä ja kuinka ylipäätään edistää pyöräilyä. Ja sitten tämä raitiovaunu asia. Siinä reittejä kehitellään ja myöskin lisätään pysäkkejen määrää. Molemmissa lähdettiin liikkeelle strategisista kehityssuunnitelmista ja mm, huomioitiin olemassa oleva kehitys. Ja tässä sitten mihin päästiin. Sampia on kehiteltävä vielä tämän vuoden kesään ja Jaspersia voidaan tässä yhteydessä hyödyntää ja siihen saakka STP-suunnitelmasta saa ohjeistusta. Ja tässä yhteydessä huomioitiin myöskin SWOT-analyysi tämän alueen osalta, koillisalueen osalta. Ja tässä kaikki suunnittelu tehtiin nimenomaan huomioiden tämä paikallinen kaupunkialue. Kaupungin ja tämän alueen henkilöstö, koordinaattorit keskustelivat eh, säännöllisissä kokouksissa OP-suunnitelmasta e ja ylipäätään näistä kaupunkiliikennekysymyksistä, eli yhteistyö sujui varsin hyvin. Hallintoviranomaiset halusivat kuitenkin esiin nostaa sen, että olisi ollut hyvä voida tehdä parempaakin yhteistyötä alueen paikallisviranomaisten kanssa, varsinkin kun puhutaan sopimusneuvotteluista ja hankinnoista. Sitten puolan Krakova. infrastruktuuri ja ympäristö oli tämä operatiivinen hanke nimeltään. Ja tässä myöskin Lesser Poland-aluehanke e, osallistui tähän hankkeeseen vastuutahona Open osalta oli paikallinen alue kehitysministeriö ja budjetti löytyy sitten täältä oikealta ja tässäkin kaupunkiliikenteen panos on melko pieni verrattuna kokonaisbudjettiin. Mutta infrastruktuuri oli tässä tärkeässä roolissa, jotta yhteydet alueen eri osien välillä saatiin paremmiksi. Ja vaikka tässä tämä osuus on melko pieni, niin kokonaisbudjetti on melko lailla suuri, koska tässä on kaiken kaikkiaan mukana 17 eri liikennehanketta. Krakovan kaupunki Puolan eteläosissa. Sillä on myöskin joitain integroituja kehityssuunnitelmia liikenteen saralla. Ja tässä on kaksi erillistä hanketta. Ensinnäkin liikenteen, kaupunkiliikenteen hallinnointisuunnitelma, 11 miljoonaa kokonaisbudjetti tällä. Ja tarkastelimme myöskin uuden ra- reitin kehittelyä. Siinä budjetti oli hieman pienempi. Ja ehkäpä kerron tästä vähän lähemmin vielä kaupunkiliikennehallinnointijärjestelyt on suunniteltu siten, että pyritään eri tavoin parantamaan liikenteen hallinnointitoimia esimerkiksi julkisen liikenteen osalta parannellaan esimerkiksi ohjelmistoja ja tämän lisäksi myöskin raja-alueiden liikenne ja sitten liikennevalo, ja tämän tyyppisissä kysymyksissä pyritään saamaan parannuksia aikaan. Ja myöskin tiettyjen rajoittujen alueiden valvontatoimia parannettaisiin. Sitten tämä raitiovaunu ase siihen liittyy myöskin erilaisten pyöräkaistojen ja muiden rakentaminen ja uusien parkkipaikkojen ja uudistustöiden töiden toteuttaminen. todettiin, että Sampo on melko pitkälle jo edistynyt, mutta sitä ei kuitenkaan vielä täysimääräisesti ole täytäntöön pantu. Monet Sampin kriteereistä täyttyvät, eivät kuitenkaan kaikki. Esimerkiksi sidosryhmä osallistuminen oli vielä rajallinen ja kustannushyötyanalyysi ei oltu saatu päätökseen. Ja tämä OP Lese Poland se tulisi saattaa samoille linjoille SOMPin vaatimusten kanssa. Eli tässä on hieman vielä kehittelyn tarvetta Krakovan osalta. Sampin toimijat ja OPn toimijat olivat hyvässä yhteistyössä keskenään ja voi hyvinkin kuvitella, että asia on helpompi tässä hoitaa kuin esimerkiksi Barcelonan hankkeessa siksi, että mittakaava on tässä sama, mennään kaupunkitasolla. Mutta joissain hankkeissa nämä kaupunkihankkeet olivat mukana myöskin alueellisissa hankinnoissa. Eli yhteistyö sujui hyvin. Ja Zambia uudistettiin ja katsottiin siinä, mikä olisi mahdollista ottaa mukaan uusia operatiivisia ohjelmia. Ja kehittelyvaiheessa SAMP kyllä hyvin huomioitiin. Joitain poikkeuksiakin tietysti oli, mutta yleisesti ottaen eh, tilanne oli hyvä. Ja sitten eteenpäin seuraavana tapaustutkimus Liverpoolin alueelta. Tässä operatiivinen ohjelma oli nimeltään Northwest England. Ja tässä paikallishallinto vastasi ohjelmasta, ministeriöt ja EUn rahoitus oli 756 miljoonaa euroa ja kaupunkiliikenteen osuus 36 miljoonaa tässä hankkeessa. Local Transport Plan on alueen eh, SAMPin nimi ja tässä Mercy Travel vastuutahona paikallinen liikenneviranomainen. Tässä tarkastelimme kahta hanketta. Tällaista Mount Pleasant-hanketta, eh, joka oli Liverpoolin kaupunkineuvoston hanke, ja sitten Green Travel Plans-hanke oli toinen, josta vastasi Mercy Travel Kaiken kaikkiaan liikennehankkeita oli 14 eh, Liverpoolin alueen osalta tässä operatiivisessa suunnitelmassa. Ja ensimmäinen liikennehanke, jota tarkastelimme, Knowledge Quarter Public Real Mount Pleasant. Siihen sisältyi monia investointeja, joilla pyritään parantamaan liikenteen tasoa, esimerkiksi e, erilaisia e, pyöräparkkeja ja muita kehiteltiin alueella tämän hankkeen tiimoilta. Sitten Green Travel Plans-hanke, se on vähän erityyppinen, se ei ole varsinainen infrastruktuurihanke, vaan e, siinä kiinnitettiin huomiota matkailuun ja siihen, miten houkuttelevampia mm, kestäväpohjaisia matkailuvaihtoehtoja voitaisiin tarjota. Tästä esitte on yhtenä esimerkkinä. Kerrotaan siis yksityiskohtaisempaa tietoa matkailijoille alueesta. Ja molemmat hankkeet olivat hyödylliset Sampin kannalta katsottuna ja saivat tältä pohjalta myöskin rahoitusta. Ja sitten tärkeimmät löydökset tämän tapaustutkimuksen osalta ovat seuraavat. Paikallinen liikennesuunnitelma täyttää Sampin kaikki kriteerit. Osa ovat jo mukaisesti pakollisia maassa, eli UKossa on kyllä kokemusta näistä asioista. OPE ja liikennesuunnitelma ovat tavoitteeltaan samansuuntaisia ja, ja pitkälti tämä myös travel-henkilöstö oli mukana myöskin eh, liikenteen OP-suunnitelmissa. Yhteistyö eh, toimi hyvin, ihmiset tuntevat toisensa ja yhteistyö näytti oikein hyvin sujuvan. Kuitenkin eh, byrokratia nostettiin esiin yhtenä ongelmakohtana ja haluttiin tässä haastattelussa nimenomaan nämä ongelmaseikat myöskin mainita. Ja sitten Ranska ja Ren. Britannian alueen suunnitelma, se on myöskin tämän hankkeen operatiivinen nimi. Tästä operatiivista hankkeesta Britannian alueen hallinto vastasi ja budjettina kokonaisbudjettina 301 miljoonaa euroa ja kaupunkiosuus noin 10 prosenttia tästä. Rinnillä on tällainen SAMP-suunnitelma EUn kanssa. Ren Metropol tästä vastaa. Tarkastelimme kahta varsin erityyppistä hanketta. Toinen on varsin laaja ja toinen vähän samantyyppinen kuin Liverpoolissa, eli tämä TGV-nopea junayhteys Britannian tästä vastaavat erilaiset eh, Britannian alueen yksiköt, samat, jotka myös OP ovat vastuussa tässä budjetti 100 miljoonaa, kokonaisbudjetti sitten noin 259 miljoonaa. Ja sitten toisena hankkina tarkastelimme toisen eh, metrolinjan rakentamista Jaren Metropol vastasi tästä hankkeesta. Mitä tulee tähän tapaustutkimukseen sinällään, tämä nopea junayhteys kattaa 700 kilometrin eh, raidepituuden – Ja tällä pyritään parantamaan ilman muuta liikenneyhteyksiä Britannian, mutta myöskin eh, Pariisin sitten eri reittien kautta. Ja Ren on mukana, joten näin tämä urbaani aspekti myöskin on mukana hankkeessa. Ja tämä toisen metrolinjan hanke liittyy uuden metrolinjan kehittämiseen ja rakentamisen kaupunkialueella. Ja tärkeimmät löydökset olivat seuraavat. Kaupunkiliikennesuunnitelma oli hyvä, se Sampin kriteerit täytti. PDO ja OP kehiteltiin suunnilleen samoihin aikoihin tässä tällä kertaa. Ja OP-ehdotus huomioitiin kyllä mielestämme silloin, kun eh, Sampia suunniteltiin, eli yhteistyötä ja yhteyksiä oli mutta hieman yksipuolista, koska OP-hallintoviranomainen ei tiennyt tuolloin vielä Sampista, mutta tiesivät kuitenkin eh, näistä Ren Metropolin tavoitteista ja tarpeista, mitä liikenteeseen tulee. Eli nämä seikat kyllä operatiivisessa suunnitelmassa huomioitiin. Ja tavoitteet olivat samansuuntaiset, mutta yhteydet eivät olleet parhaat mahdolliset. Ja meille kerrottiin myöskin, että pitkälti eh, viestintä rajoittuu eh, rahoitus, hankerahoituskeskusteluihin, minkä tyyppisiä muita yhteyksiä ei juurikaan kuulemma ollut. No niin, ja tästä sitten annan puheenvuoron eteenpäin kollegalle. Minä esittelen teille kolme viimeistä tapaustutkimusta. Jäämme Ranskaan, Strasbourgiin, ja operationaalinen ohjelma, jota siellä käsiteltiin, oli Interreg 4 ohjelmassa, jossa oli osa rahoitus aluekehitysrahastolta ja se on alueellisen yhteistyön tavoitteessa. Kaupunkiliikkuvuussuunnitelma oli PDU ja Sitten Strasbourgin CUS-viranomaiset olivat tässä vastuussa elimenä. Tässä oli siis raitiolinjan pidennys keeliin Saksan puolelle Strasbourgista. Alhaalla oikealla nähdään, että vain kaksi miljoonaa, suhteellisen pieni osuus, on osa yhteisrahoitettu EUsta. Ja syy on se, että vain lisäkustannukset rajat ylittävästä luonteesta hankkeessa on yhteisrahoitettu, eli se on puolet kustannuksista rakentaa uusi silta Rein, Reinjoen yli. 2,5 kilometriä on tämän pidennyksen osuus. Rakennus alkaa, rakentaminen alkaa tänä vuonna ja jatkuu vuoteen 2015 asti ja Strasbourgin CTS liikenneyhtiöstä johtaa. Mitä Strasbourgista opittiin tapaustutkimuksesta oli se, että kaupunkiliikkuvuussuunnitelma, joka oli juuri uudistettu, täyttää kaikki muut liikkuvuussuunnitelman kriteerit. Etu tässä on se, että kansalliset säännökset sääntönsä, että integroitu liikennesuunnitelma täytyy olla käytössä, jotta saadaan kansallista rahoitusta, mikä tekee asioista helpomman. Sumpin hallinnoja ei ollut nimenomaan ottanut huomioon äh, operationaalista ohjelmaa, mutta oli tietoisuutta siitä kuitenkin sen vuoksi, että oli säännöllistä viestintää, oli yhteistyötä interreg ansiosta ja oli elimiä kuten yhteinen tekninen sihteeristö, työryhmän säännöllisiä kokouksia sekä ohjausryhmän kokouksia, mikä tekee CSUn, CUSn, Keelin viranomaisten ja liikenneoperaattorin välillä hyvin helpoiksi. Seuraava on tapaustutkimus Viron pääkaupungista Tallinnasta. Siinä meillä on kaksi kansallista operatiivista ohjelmaa. Toinen on talouden ympäristön kehittäminen, toinen on elinympäristön kehittäminen. Ne kattavat aika suuren budjetin, yli miljardi euroa kumpikin. Myöskin Tallinnan kaupungilla on kaksi integroitu, integroitua liikennesuunnitelmaa. Toinen on 2007 vuoden kehitysstrategiasuunnitelma, toinen on liikennesuunnitelma. Eli osastot Tallinnan kaupunginhallinnossa ovat niitä kehittäneet. Toinen on liikenneosasto ja toinen äh, kunnallistekniikan osasto. Raitovalvonilian neljä laajennus oli tässä mm, tutkimuksen kohteena, jossa tarvittiin parannettua infrastruktuuria uudelle kalustolle. Uudet raitiovaunut tekivät siis verkoston parantamisen tarpeelliseksi ja raitiovaunut rahoitettiin siis kaluston hankkiminen sillä, että myytiin päästöoikeuksia Espanjaan. sekä liikennekehityssuunnitelma ja kansallinen operatiivinen ohjelma kehitettiin vuonna 2007, mutta oli vähän keskinäistä vuorovaikutusta tai vaikutusta. Molemmat kaupunkiliikennesuunnitelmat äh, saatiin EUn rahoituksena, toinen pilottihankkeena – integroitu paikallisliikenne, kaikkia kriteereitä ei täytetä. Se, mikä tässä puuttuu meidän mielestämme, on se, että ei sisällä, ne eivät sisällä lyhyen aikavälin tavoitteita. Ja toinen mielenkiintoinen asia, että he suunnittelevat nyt sitä, että kehitetään uusi liikkuvuussuunnitelma, koska kaupunkivaltuusto ei ole kovin tyytyväinen nykyiseen kahteen suunnitelmaan, jotka ovat olemassa eivätkä ne, niitä ole virallisesti hyväksytty kaupunkivaltuustossa, koska ne eivät ole kehityssuunnitelmadokumentin vaatimusten mukaisia. Viimeinen äh, tapaustutkimus on Hallesta Saksianhaltin osavaltiosta se koskee kokonaan, eli Saksianhaltin valtiovarainministeri on, osavaltiovarainministeriö on siinä vastuullisena. Sillä on aika Siinä on aika paljon rahaa budjetissa ja aika pieni osa siitä on kaupunkiliikennesuunnitelmiin. SUMP-suunnitelma on tällä hetkellä liikennepolitiikan visio vuodelta 1997, mutta sen korvaa uusi liikennekehityssuunnitelma. Hanke, jota käsittelemme, oli suuren tien rakentaminen, joka liittyy uuden raitiovaunuverkoston osan rakentamiseen, jossa on 7,6 miljoonan osarahoitusosuus tierakentaminen liittyy itä-länsi suuntaan hallessa ja raitiovaunulinjaa numero seitsemän äh, pidennetään samalla, samaan aikaan. Löydökset sitten, uusi SUMP-suunnitelma on kehitteillä ja se täyttää kriteerit osittain siitä, mitä tiedämme nyt, koska projekti on lopussa, mutta äh, luonnoksista ja keskusteluista tiedämme, että se ei sisällä lyhyen aikavälin suunnitelmatavoitteita eikä myöskään liikennekustannusten ja hyötyjen uudelleenarviointia. Se ei vaik- suunnitelma ei vaikuttanut operatiiviseen suunnitelmaan. Siinä pyritään pääasiassa osavaltiossa keskisuurten ja pienten kaupunkien teiden parantamiseen. Se ei yleensä keskity suurempi kaupunki kuin Halle. Siinä vähennetään päästöjä ja melua, joten se on kestävän kehityksen mukainen. Siinä siis tuetaan julkista liikennettä. Sidosryhmillä ei näytä olevan rutiineja, joilla käsitellään operatiivisten ohjelmien eh, rahoitusproseduureja, valitettiin byrokratiasta eikä ole säännöllisiä kokouksia, kuten Barcelonasta on raportoitu. Nämä olivat kahdeksan tapaustutkimusta ja joitakin kohtia johtopäätöksiksi. Valitsimme kahdeksan tapaustutkimusta ja nähtiin kovin erilaisia viestinnän ja yhteistyön tasoja sidosryhmien kesken. Kolme läksyä tästä opittiin lähinnä. Ensinnäkin on tällainen alhaalta ylös ja ylhäältä alas yhte, yhtenäistetty lähestymistapa on näyttää olevan soveliain. Operatorinen suunnitelma on äh, ylhäältä alas versio. Se ottaa huomioon laajemmat alueelliset aspektit. Sitten toisaalta paikallisella tasolla kaupunkiliikkuvuussuunnitelmat täytyy kehittää alhaalta ylös lähestymistavan kautta. Ja tällä tavalla integroiva ja osallistava lähestymistapa on kovin tärkeä. Sen lisäksi kolmas oppi on se, että kommunikaatio, suunnittelu ja hallintaviranomaisten välillä on kovin olennaista. yhteys EUn välineiden erityisesti aluekehitysrahaston ja paikallisten ja alueellisten liikkuvuussuunnitelmien välillä on olemassa useimmissa tapauksissa, mutta että kaupunkiliikkuvuussuunnitelmat olisivat kestäviä, siinä on ongelmaa. Raportointi, hallitu, hallinnointi ja tarkistusvaatimukset ovat tarpeen, mutta joskus niitä pidetään liian byrokraattisina. Tietoisuus on tärkeää myöskin kohesio- ja rakennerahastojen tarjoamista mahdollisuuksista. Sitten suositukset. Ensinnäkin sääntely ja ohjaus Jotta voidaan päästä eroon informaation puutteessa, niin interaktiivinen internetiin perustuva opas on suositeltava, jotta saadaan yleiskatsaus eri tuen osatekijöistä. Hallintoviranomainen voisi tehdä enemmän jossakin tapauksissa, jotta voitaisiin muuttaa monimutkaiset säännöt yksinkertaiseksi ohjeeksi. Yleiskatsaustietoa pitäisi parantaa, jotta sitä voitaisiin säännöllisesti tarjota. Institutionalisoida tie- kommunikaatiotavat, esimerkiksi pyöränpöydän keskustelut, niin kuin Strasbourgissa on tehty. Komission pitä pitäisi rohkaista antamaan suuntaviivoja elementistä ja suunnitelmien toimeenpanosta. Sitten hallinnolle koordinaatio operatiivisten suunnitelmien hallintoviranomaisen ja sitten SUMP-suunnitelmien viranomaisten välillä, sitä pitäisi vaatia. Jossa tapauksessa, jossa urbaanit suunnitelmat ovat osa operatiivista suunnitelmaa, sen seurauksena komission pitäisi tukea institutionaalisen rakenteen perustamista, jota voidaan verrata yhteiseen tekniseen sihteeristöön ETC-ohjelmissa, niin kuin Strasbourgissa, alueelliseen yhteistyön ohjelmissa. Sitten viimeinen suunnitelma, viimeinen äh, suositus koskee rahoitusta. Kun päätetään rahoituksesta kaupunkiliikennesuunnitelmalle operatiivisohjelman puitteissa, hallintoviranomaisen pitäisi olla varma, että SUMP-suunnitelma, liikkuvuussuunnitelma on jo olemassa kaupungissa. Jos näin ei ole, niin operatiivisen ohjelman rahat operatiivisesta suunnitelmasta pitäisi tulla käytetyksi myös tällaisen SUMP-suunnitelman kehittämiseen. Ehtona sille, että suunnitelma saadaan rahoitettua operationaalisesta ohjelmasta. Tämä oli yleiskatsaus päätuloksiin tutkimuksestanne. Kiitoksia huomiostanne ja odotamme kysymyksiä ilnolla. Uh, Kiitoksia oikein kovasti. Tämä oli erittäin hyödyllistä uh, uh, lisäpano siihen, mitä olemme keskustelleet, eli linkki alueellisen toiminnan ja kaupunkitason välillä, joten haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä panostamastanne ajasta. Ja e, sitten ensimmäinen puhuja, Susan e, Holbert. Tämä e, tutkimus osoittaa minun mielestäni, mitkä ovat hyvät puolet ja heikkoudet tässä toiminnassa. Tässä pari kysymysmerkkiä. Muistan, että komission jäsen ähm, Baron kanssa keskusteltiin äh, vihreästä kirjasta. Me kysyimme komissaarilta silloin, mikä, millaista seurantaa tulee tähän äh, vihreään kirjaan ja toimintasuunnitelmaan. Miten äh, tätä voidaan käyttää ehdollistain? Me pelkäämme, että me annamme vain ehdotuksia, mutta nyt meillä on tässä näitä ehdotuksia, mit, mitä se tarkoittaa? Nehän ovat samat kuin suuntaviivat, eli se ei tarkoita yhtään mitään. Ne ovat hyviä ajatuksia ja hyvät, hyviä ajatuksia, ja ne voi sitten ottaa tai ei. Hyvin hoidetussa kaupungissa ne menestyvät. Me tuemme tällä tavoin tätä eurooppalaisella rahalla ja sitten on huonosti hoidettuja kaupunkeja, joissa tätä asiaa ei tehdä tai sitten ne tehdään osittain. Ja itse asiassa kysymys herää, kenen tehtävä se onkin. Eli johtopäätökset ovat erittäin tärkeitä meille, koska me voimme nähdä tällä tavoin käytännössä eri, eri aloilla, eri eh, hallinnoijat, eri toimintatavat, eh, miten on eh, eri toimijat SUMPille ja OPille ja kaupunkisuunnitelmille. Tämähän on ihan sekasotku, koska Eurooppa Euroopan varat ovat tässä erittäin hyvä väline. Teidän johtopäätöksenne ovat oikeat. Jos me haluamme saada perusasiat kuntoon, meidän pitäisi käyttää tässä ehdollisia kriteerejä. Jos halutaan kaupunkihankkeisiin varoja, pitäisi olla tiettyjä ehtoja, pitäisi olla jonkinnäköinen suunnitelma, esimerkiksi kestävä liikkuvuus, kaupungin liikkuvuussuunnitelma. Ja se jos se täyttää kriteerit, se, siinä voidaan käyttää Euroopan unionin varoja. Eli johtopäätökset, että OP-hallinnon ja COPn väliset yhteydet eivät toimi. Tämähän on katastrofi. Ehkä nämä eri tasot voivat tavat kohdata toisensa tai eivät. Tämä on tärkeää kuitenkin. Ja tämä pitäisi ottaa huomioon Joko meillä on tämä toimintapolitiikka ja se toimii. Tässä ei velvoiteta kaupunkeja tekemään mitään konkreettista, mutta kaupunkien pitää täyttää kriteerit jos ne eivät täytä kriteerejä, silloin ne eivät voi saada tätä kaupunkisuunnitelmaa, eivätkä Euroopan unionin varoja. Ja silloin ne toimivat ainoastaan omillaan. Meillä on tällaiset as, askel askeleelta johtopäätökset. Meidän pitäisi todellakin käyttää näitä, kun puhutaan seuraavien kausien ehdoista – on aivan totta, että meidän epäilyksemme muutama vuosi sitten olivat aivan oikeita. Olimme oikeassa, kun epäilimme, että tuleeko seurantaa. Kiitoksia. Ennen kuin annan seuraavan puheenvuoron, haluan kertoa, että täällä on paikalla Jacqueline Soulier komissiosta. Me haluamme kuulla myös teidän kannanottonne myöhemmin, mutta Jens siis. Kiitos, puhun ruotsia nyt kun mahdollisuus on kovin lyhyesti, koska olen samaa mieltä sen kanssa, mitä Olbricht sanoi. Nyt kun nähdään johtopäätöksistä, että tuki kestäville kaupunkiliikennesuunnitelmille, että sitä ei saavutettu kaikkialla. Sitten kysyn itseltäni ja muiltakin, että pitäisikö meidän tulevaisuudessa myöskin tukea tällaista kehitystä. Me no eihän silloin voida hyväksyä sitä, että ei saavuteta niitä tavoitteita, jotka on asetettu, kun puhutaan kestävyydestä. Ei voida vain sanoa, että ei saavutettu tavoitteita, ei sitä voida koskaan hyväksyä. Sen vuoksi täytyy olla kovin selväsanaisia ja olen tässä samaa mieltä, että hyvä raportti, se on meille hyödyksi, mutta myös hyödyksi monille kaupungeille mielestäni. Kiitos. Uh, en nyt tiedä, haluaako kukaan muu kollega täällä esittää kysymyksiä tai kommentteja. Minäkin haluaisin tässä pari kysymystä esittää. Ensinnä kysyisin, ähm, näettekö mitään eroa, onko eroa nähtävissä missään suhteessa, äh, kun puhutaan näistä hankkeista, jotka on täytäntöön pantu, että mukana on äh, laajalti kohaesiopolitiikan rahoitus esimerkiksi Krakova ja Tallinnassa, mm, ilmeisesti myös Barcelonassa, ja sitten oli sellaisia hankkeita, joissa oli melko pieni panos. Oliko mitään eroja, kun katsotaan näitä tavoitteita? Ja sitten toinen kommentti. Me näemme myös eroja siinä suhteessa, miten OP oli mukana. OP hoidettiin aluetasolla. Joskus puhuitte, että tämä yhteistoiminta oli aika rajallista tai joissakin tapauksessa laajempaa. Miten, miten nämä, nämä tilanteet hoituvat? En tiedä, haluaako komissio nyt puheenvuoroa vai haluatteko te sen myöhemmin? Ehkäpä nyt haluatte kommentoida, olkaapa hyvä. Good morning. Thank you very much. Hyvää huomenta ja kiitos mahdollisuudesta hieman kommentoida asiaa. Parlamentin aloite esittää tutkimus on tervetullut, eli katsotaan mikä on kohesiopolitiikan ja kaupunkiliikennesuunnitelman välinen suhde. Me varsin eh, huolella aiomme tutustua tähän eh, tutkielmaan ja nostaa tämän tärkeän aiheen vielä esille kaupunkisuunnitelman liikennesuunnitelmat sinällään on varsin uusi asia, mutta konsepti ei suinkaan ole uusi, ainakaan kokonaan uusi. Jo kymmenen vuotta sitten komissio perusti asiantuntijaryhmän tarkastelemaan ja laatimaan laajan raportin eh, kaupunkiliikennesuunnitelmista ja tutkimuksen eh, tekijät totesivatkin, että tässä melkein sama eh, asiasta oli kyse kuin mistä nyt on kyse, kun sumsesta puhutaan. Vuonna 2004 saatiin kyseinen tutkimus päätöksen. Ja kun tarkastellaan näitä kaupunkiliikennesuunnitelmia, niin ne huomioitiin myöskin eh, kaupunkiympäristöstrategiassa vuonna 2004. Mutta Kaupunkiliikennesuunnitelmat oli asia, jota ei voitu huomioida silloin, kun neuvoteltiin jäsenmaiden kanssa nykytoiminta operatiivisista ohjelmista vuosille 2007-2013. Ja tämä johtui siitä, että tuolloin ei ollut oikeudellista sääntelypohjaa, joka tämän olisi mahdollistanut. Niinpä emme voi taannehtavasti vaatimuksia asettaa nykykustannuksille, mutta tästä varmasti tulevaisuutta ajatellen voimme jotain oppia. Eli kaupunkiliikennekustannukset tulee strategisemmin huomioida tulevaisuudessa, kun EU-rahastoja kaupunkiliikennehankkeisiin käytetään – niin tulisi taata se, että hankkeet todellakin myöskin vastaavat paikallisia vaatimuksia ja toisaalta myöskin vastaavat EU asettamia poliittisia tavoitteita. Ja näin varmasti helpommin käykin kaupungeissa, joilla on jo paikallisia suunnitelmia. Ja kun tarkastellaan näiden suunnitelmien parempaa täytäntöönpanoa, jolla pyritään tukemaan kaupunkiliikennettä kun, kuin niissä kaupungeissa, jotka eivät tähän kaikkeen vielä ole ryhtyneet. Ja tätä taustaa vasten nyt sitten komissio on ehdottanut liikenteen valkoisessa kirjassa, joka maaliskuussa vuonna 2011 hyväksyttiin yhdistää eh, kaupunkiliikennehanke eh, EU-rahoituksen siihen, että olemassa on tällainen SUMS-suunnitelma. Ja kyseessä on eh, aloite 31 kyseisessä valkoisessa kirjassa. Tämän lisäksi komissio on tänä vuonna aikonut esittää kaupunkiliikennepaketin ja siinä muun muassa tarkastellaan sitä, miten kyseistä 31 eh, aloitetta täytäntöön pannaan. Muu pääosaston kollegat asiaa tarkastelevat ja regiopääosasto eh, myöskin eh, tukee sitä, että strategisempi varainkäyttö tulisi käyttöön tulevaisuudessa. Tämän lisäksi meillä olisi vielä muutama kommentti tähän tutkimukseen sinällään, mutta voimme esittää nämä eh, valiokunnan sihteeristölle. Yksi kuitenkin tässä esimerkkinä tässä kaupunkiliikenteen osalta nousi korkea <clears throat> summa esiin 8,1 miljardia euroa. Meidän on vielä tarkistettava nämä summa, mutta tämä ei kuitenkaan 2,3 liikenteen osuutta vastaa, joka oli tässä nykyohjelmakauden varanjaossa mukana, vaan tämä vastaisi noin vain 10 prosenttia, koska kokonaisluku, joka liikenteen osalta on nyky-OP-ohjelmissa, on 81,7. 81,7 hieman vaihtelee, koska jäsenmaat voivat hieman muuttaa näitä sektorikohtaisia jakoja. Eli ihan kiinteästä summasta ei ole kyse, mutta 81-22 miljardin välimaastossa liikutaan. Eli tämä eh, tutkimuksen 8.1 eh, olisi tästä noin 10 prosenttia. Mutta tämä on yksi niistä asioista, joita aiomme vielä lähemmin kommentoida eh, kommenteissamme, jotka esitämme valiokunnan sihteeristölle. Ja tässä vaiheessa ei nyt sitten muuta lisättävää. Kiitos. Kiitoksia. Haluaisin vielä DG Muuvilta. Haluaisitteko te lisätä jotakin tähän? En tiedä. No, I think we more or less agree what... Enemmän tai vähemmän ollaan samaa mieltä, mitä DG Region kollega sanoi kestävien äh, kaupunkiliikennesuunnitelmien aihe on saanut meiltä huomiota jo vähän aikaa. Tutkimus, jota, joka tänään esiteltiin, meidänkin täytyy sitä tutkia tarkasti. Siinä on tärkeitä panoksia keskusteluun, joka täytyy myös käydä läpi mielestäni lähitulevaisuudessa, kun valmistellaan kaupunkiliikenne, kaupunkiliikkuvuuspakettia – että olisi läheinen yhteys suunnitelmien ja EU-rahoituksen saamisen äh, välillä, niin täytyy olla hyvin selkeä sana siitä, mitkä ehdot olisivat. Tässä on nyt tiettyä vapautta, joka tutkimuksen tekijöillä oli, niin sitä vapautta meillä ei varmaan tulevaisuudessa ole. Eri tapaussuunnitelmista nähtiin, että että jotkut suunnitelmat täyttivät e- vaatimukset, toiset ei. Tietysti näitä arvioita vapaus tehdä tutkimuksessa, mutta jos SUMP-suunnitelmien välillä ja rahoituksen välillä on, tai operatiivisten ohjelmien välillä on oikea, oikeasti yhteys, niin siinä täytyy olla hyvin varovainen e, asettaessa näitä ehtoja. Niin varmaankin, jos halutaan oikeusvarmuutta, me tuemme teitä, koska me tiedämme, miten paljon se voi vahingoittaa ja se voi viivyttää koko prosessia, jos ei ole oikeusvarmuutta. Ja nyt äh, Jan. <clears throat> I think that... Niin. Ennen vuotta 2007 käytiin keskustelua ja todettiin, että toissijaisuus on huomioitava ja näin ollen mitä ne voi kaupungille esittää, mutta lopputulos on nyt mikä on. Eli Kyseessä on komission päätös. Joko ää, äh, aikoo tällaisen ehdotuksen tehdä tai sitten ehdollistaminen on todellista ja tällöin voisimme teitä tukea, koska johtajat eivät kyllä ehdollistamista pelkää, mutta periaatteiden tulee olla selviä. Eihän kenenkään ole pakko ottaa vastaan Euroopasta varoja, mutta jos haluaa niitä hyödyntää, niin tällöin on noudatettava äh, äh, niitä seikkoja, jotka EU katsoo olennaisiksi Eli kun tässä nyt eh, kaupunkiliikkumus halutaan eh, tästä tavoitteesta seitsemän siirtä tavoitteeseen neljä, niin tällöinhän tarvittaisiin lisävaroja kaupunkiliikkuvuuteen, mutta eh, varojen siirrot eivät ole mahdollisia, jos eivät oikeudelliset puitteet ole selvät ja yksiselitteiset. Komission vastaus tietysti oli diplomaattinen, kyllä minä sille, että jotain voi tehdä ja olisi toimittava nyt, koska muutoin eh, joudumme sellaisen tilanteeseen, niin kuin tutkimus osoitti, että erilaiset eh, eri viranomaiset eh, saattavat olla keskenään yhteyksissä, mutta ei välttämättä, ja tällaista tilannetta on vaikea hyväksyä. Kiitoksia. Jos nyt kukaan ei enää halua puheenvuoroa, niin enää pyytäisin, että tutkimuksen tekijät kommentoivat tai sitten laajentavat tätä keskustelua, jos haluatte antaa vielä jotakin lisätietoa. Olkaa hyvä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Aivan ensiksi haluaisin vastata tähän kommenttiin, joka tuli eh, DG Regiosta rahoituksesta. Tieten, tietenkin tiedämme, että 2,3 prosenttia eh, eh, ovat suhteessa kokonaisliikenteeseen, siis tämähän oli yksi neljänneessä, mutta tämä 2,3 prosenttia, se suhteutuu koko tuohon 347 miljardia budjettiin. Ymmärsimme kyllä, että tämä osuus tosiaan 2,3 prosenttia on melko rajallinen. Ja sitten toinen kommentti, joka halusin esittää – Äh, ei kysymykseen, mutta haluaisin vielä painottaa vielä kerran tätä viimeistä suositusta, jonka esitimme. Äh, erittäin tärkeää, että äh, nämä SUMP-suunnitelmat olisivat tukikelpoisia rahoitusta ajatellen. Tämä viimeinen kohta on erittäin tärkeää, että tämä otetaan mukaan mm, op -hen. E, joissakin tapauksissa e, rahoitusta ei voida antaa, mutta olisi tärkeää, että tätä kautta kehitetään hyviä liikkuvuussuunnitelmia. Kiitos. Seuraava. Uh, niin, Hybner, kommentoin teidän esittämänne kysymystä hieman. Kysyitte, onko olemassa eh, yleinen ero eh, alueiden välillä, jotka saavat eh, paljon rahoitusta ja sitten niiden, jotka saavat vähän rahoitusta, kun tarkastellaan tätä linkkiä Tähän ei yleistävää vastausta voi antaa. E, paljon riippuu e, tapauksesta. Esimerkiksi e, Viro ja Tallinna, jotka ovat saaneet paljon rahoitusta, niin tässä linkki ei kuitenkaan ole olennainen kysymys ja on kaksi strategista suunnitelmaa eikä mm, kaupungin valtuusto ole niitä hyväksynyt. Eli tällaista johtopäätöstä varmaankaan ei voi tehdä, eli että summan suuruudella olisi tähän vaikutusta. Ja kysyitte myöskin sitten yhteistyöstä. Kyllä, se on erittäin tärkeä kysymys henkilökohtainen tai eh, toimijoiden välinen OP-toimijoiden ja kaupungin toimijoiden väliset yhteydet ja hyvä viestintä on erittäin tärkeä asia. Ennen kuin paljon aikaa investoidaan eh, ja varoja investoidaan, kannattaa yhdessä tarkastella sitä, eh, toimitaanko OP-linjausten mukaisesti – koska jos näin tehdään, niin loppujen lopuksi varoja säästetään ja saadaan koko hankkeesta parempi. To develop a consistent strategy. Haluan lisätä, että helpot asioissa on johdonmukainen strategia. Ei pitäisi olla epäjohdosta strategiaa, että toinen menee toiseen suuntaan, sitä operatiivista toiseen suuntaan, mitä alue haluaa, menee toiseen suuntaan. Eli tässä integraatio ja kommunikaatio eli tasojen välillä on hyvin tärkeää. Thank you. No ei muita kommentteja, eikä komissiokaan halua enää puheenvuoroa, joten voin olettaa, että saimme päätöksen tämän esityslistakohdan. Ja jälleen kerran haluan kiittää erittäin hyödyllisestä e, tutkimuksesta. E, nyt me edelleenkin neuvottelemme ei ainoastaan tästä asetuksesta, mutta myös strategisesta e, ohjauksesta strategisesta puitteista. Ja luotamme komission siinä, että se oikea-aikaisesti puuttuu näihin ehdollisuusesityksiin ja myös jäsenvaltiot puuttuvat, samoin kuin oikeusvarmuusasia käsitellään ajoissa. Ja me voisimme nyt siirtyä seuraavan esityslista kohtaan, mutta äh, käsittääkseni herra Gajer ei ole vielä paikalla täällä, joten odotamme, kunnes äh, herra Gajer tulee. Jos äh, täällä on avustajia, jotka voisivat hoputtaa herra Gajeria tänne paikalle, niin siitä olisi kovasti apua. Jos ei, niin olen pahoillani meidän täytyy keskeyttää kokous, en tiedä miten pitkäksi aikaa, mutta kunnes herra Gajer tulee. Ja jos hän ei sitten tule, niin sitten täytyy tehdä muita suunnitelmia.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 Hyvät kollegat, haluaisin aloittaa seuraavan esityslistakohdan, eli esityslistan kohdan numero viisi. Kyseessä on ähm, näkemysten vaihto, joka liittyy Jens Geierin mietintöön Alueelliset strategiat Euroopan unionin teollisuusalueille. Äh, aivan aluksi antaisin puheenvuoron ähm, edustaja Geierille. Ja sen jälkeen äh, Klaus Schulz äh, pitää esittelynsä. Hän on äh, komissiossa, komission DG regiosta, eli pääosasto regiosta, ja käsittelee teollista uudistumista. Varma, varmasti varjoesittelijät tulevat tämä hyvin pian, mutta ensin puheenvuoro edustaja Gairelle. Danke, Frau Hübner. <clears throat> Ähm, ich freue mich darauf. Kiitokset. Olen iloinen siitä, että tänään intensiivisemmin voimme käydä keskustelua tästä varsin mielenkiintoisesta tärkeästä aiheesta. Aiheen merkityksen ymmärtää varsin helposti, sillä Euroopan teollinen pohja mahdollisti sen, että toisen maailmansodan rauniot pystyttiin korjaamaan maailmantalouden kehitys ähm, äh, kuitenkin sitten on lähtenyt liikkeelle äh, Euroopan eri teollisuusalueista Saksassa ja Englannissa ja muuallakin, ja näitä mukautusongelmia on syntynyt näiden alueiden äh, osalle, ja tähän tilanteeseen varmasti sitten muutkin teollisuusalueet törmäävät tai ovat vasta juuri nyt törmänneet. Tarkoitus hoitaa tilanne onnistui, mutta ei kaikkialla täysin hyvin. Ja aluepolitiikka, teollisuuspolitiikka Euroopan unionissa on ollut tärkeässä roolissa – ja aina sen mukaan, miten alueellisesti toimia on täytäntöön pantu. Tässä haaste on kahdenlainen. Ensinnäkin meidän on taattava ja kehitettävä teollista pohjaamme Euroopassa, jos emme halua jäädä jälkeen maailmanpoliittisessa kehityksessä. Tämä on varmaan yksi läksy, jonka olemme talouskriisistä oppineet. Ja alueilla, jotka ovat tärkeitä teollisuudesta puhuttaessa, joissa on vielä tällaista teollista kulttuuria, niin näiden merkitys tulee olemaan ihan omanlaisensa. Mutta on selvää, että nämä alueet tarvitsevat eh, mukautetun aluepolitiikan mukaista tukea ja tämä sitten koostuu erilaisista osa-alueista, esimerkiksi uusin taloudellisten perspektiivien kehittämisestä, ja tällöin on hyödynnettävä alueen osaamista ja kokemusta ja toisaalta myöskin maailmanmarkkinoiden tarjoavia mahdollisuuksia. Kestävä pohjaisuutta ei myöskään saa unohtaa se esimerkiksi lähtee liikkeelle siitä, että ympäristön haasteet on huomioitava, koska ähm, entiset äh, kaivokset, niitä ei vielä ole saatu kunnolla hoidettua. Esimerkiksi äh, Saksassa ei voi mihinkään suureen hankkeeseen mennä ennen kuin rakennushankkeeseen ennen kuin ilman, että törmää e, jonkinlaisiin raunioihin ja muihinkin, esimerkiksi e, vanhojen pomien e, jäänteisiin toiselta maailmansodan aikaisilta muistoilta. Ja nämä on huomioitava, koska kyseistä saattaa syntyä ympäristöhaittaa ja nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka on aina ensin hoidettava. Ja sitten myöskin eh, kvalifikaatiokysymykset, eh, tarvitaan osaajia, sitoutuneita osaajia ja tarvitaan eh, myöskin riittävät voimavarat käyttöön, sellaiset, joita alue tulevaa kehitystä ajatellen tarvitsee. Tässä nyt tämmöinen alustava kommentti, jonka halusin esittää. Olen ollut yhteydessä komission asiantuntijoihin ja tämän päiväinen kuulemistilaisuus on tulosta yhteisistä suunnitelmistamme ja paljon uusia ajatuksia ja ideoita sain näistä tapaamisista ja toivottavasti näitä ajatuksia voidaan täällä hyvin myöskin esiin tuoda ja voidaan tältä pohjalta keskustelua jatkaa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Mm, haluaako Karima Deli tässä vaiheessa sanoa jotakin? Olkaa hyvä. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Olet aivan oikeassa. Tämä on sellainen mietintö, joka on hyvin olennainen tässä vaiheessa, jota nyt elämme. Nyt, aivan kuten tekin muistutitte, Euroopan teollisuus on yhä vain menossa alaspäin. Meidän täytyy muuttaa suuntaa hyvin kiireellisesti ja tätä varten me tarvitsemme tosiaankin tehokkaita vastauksia. Ja tässä pitää vastata kaikkiin kriiseihin, talouskriisiin, sosiaaliseen ympäristökriisiin Siinä tarvitaan todella poliittista tahtoa, koska pitää ohjata jäsenvaltioita kohti uutta suuntaa Euroopan teollisuuspolitiikassa. Ja yksi olennaisista toimenpiteistä mm, on teollisuuden suuntautuminen energiaa ja ympäristöä ajatellen. Tässä vaiheessa tiedämme erittäin hyvin, että meillä on edessämme todellisia haasteita. Meidän täytyy ennakoida varsinkin uusia ympäristöasioita. Eh, on sellaisia haasteita, jotka eivät eh, hoidu paikallisesti. Tästä esimerkkejä. Tiedätte, että tässä vaiheessa meillä ei ole riittävästi koulutusta, ei välineitä, jotta voisimme suunnata eh, energiateollisuutta oikeaan suuntaan. Tämä mietintö antaa sellaisia ohjeita, jotka ovat todellisia. Rahoituskysymys tietenkin on tässä olennaisessa asemassa ja minun mielestäni meidän pitäisi tässä mietinnössä saada aikaan uusia suuntia myös ympäristöveroa ajatellen ja uusia järjestelmiä, jotta nämä teollisuuden alat, jotka ovat syntymässä ja niitä pitäisi tukea, jotta päästään todellakin uusiin muutoksiin sekä sosiaalisesti, taloudellisesti että ympäristöllisesti. Kiitos. Thank you. Kiitoksia kovasti. Ymmärtääkseni nyt annamme puheenvuoron komissiolle ja sen jälkeen laajennamme keskustelua. Herra Klaus Schulz, Schulze seuraavaksi. Olkaapa hyvä. Uh- Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, näen, että meillä ei ole PowerPoint-kalvoja. Joten välitän viestin ilman niitä. Sen ei olla suuri ongelma minun esitykselleni. Miksi meillä ei näitä ole? Meillähän pitäisi olla. Onko tässä jonkinlainen ongelma? Tekeekö joku sen parissa töitä nyt? Siis kyllä me saamme ne. Ehkä on tärkeämpi se, että saadaan kalvot järjestykseen herra Soplinin esitykselle, joka täydentää omaani. Alkuun sanon, että pidämme hyvänä tätä aloitetta. Ja sen Gaijerilta olen kovin kiinnostunut näkemään tuloksen. Meidän näkökulmastamme se valaisee sitä, että tarvitaan systeemisempää, integroidumpaa lähestymistapaa alueelliseen kehitykseen. On tarve, ihan nyt taitaa toimia, että on tarve sille, että on parempaa koherenssia eri politiikkalakkojen välillä, pelkästään EU-tasolla, vaan erityisesti myös jäsenvaltiossa ja alueellisella tasolla. On tärkeää todellakin kysyä, että mikä vie eteenpäin taloudellista uudistumista, teollisuuden uudistumista, taloudellista kehitystä muuttuvassa globaalissa asiayhteydessä. Toimivatko vanhat reseptit enää? Mitä nykykriisin aikana tarvitaan? Ja sitä juuri olemme tehneet komissiossa ja valmistelleet seuraavaa ohjelmointikautta rakennerahastoille. Vastaus tietysti on jo muotoiltu 2020-strategiassa ja avainsana tässä oli, että alueiden täytyy innovoida tietysti ja miten ne voivat tätä tehdä, miten ne löytävät oikean polun. Oli kyseessä sitten aiemmat teollisuusalueet, periferiset alueet, kaupunkialueet, maaseutualueet. Fiksu erikoistuminen on avainsana. 750 minuuttia haluaisin lyhyesti esitellä ei yksityiskohtaisesti mutta tämän älykkään erikoistumisen käsitteen, miten me teemme alueiden kanssa työtä, jotta saadaan uudistettua niiden strategiat, alueelliset kehitysstrategiat, innovointistrategiat, jotta voidaan vauhdittaa taloudellista kehitystä, teollisuuden uudistumista, ja lyhyesti muistuttaa teitä politiikkasuuntaviivoista, jotka olemme valmistelleet ja julkaistu viime kahden vuoden aikana. teillä oli jo mahdollisuus yhdessä valiokuntakokouksessa kuunnella kollegani, joka selitti teille, miten kestävä ja älykäs kasvu voi kulkea käsi kädessä. Ja se on siis osa politiikkasuuntaviivoja, jota annamme jäsenvaltioille ja hallintoviranomaisille niiden alhaalta ylöspäin prosesseille, joissa suunnitellaan uusia ohjelmia. No ensimmäinen kuvani. Voilà. Älykäs erikoistuminen on yksi peruskäsitteistä innovaatiounionin lippulaiva-aloitteessa. Siihen kuuluu se, että jäsenvaltiot ja alueet yksilöivät rajoitetun määrän prioriteetteja tietoperustaisille investoinneille. Ja siellä, missä niiden keskeiset kyvyt ovat, ei mennä sitä kovin liian pitkälle, ja, mutta halutaan suhteellisia etuja saada esille. Siinä rakennetaan visioille ja että maa-alue, kaupunki voi laajentaa visiotaan että siitä, että mihin haluat mennä globaalissa ympäristössä, mistä haluat vahventaa taloudellista pohjaansa innovoinnin avulla. Ja tietysti tämä vaatii selkeää prioriteettiasetanta prosessia ja konsultaatiota vahvemmin sidosryhmien osalta. Ja nämä ovat kaikki elementtejä, jotka olemme ottaneet mukaan tähän käsitteeseen. Kuten tiedätte, tämä on otettu mukaan ehdoksi. Rakennerahasto rahoitukselle, erityisesti alueellisessa innovoinnissa. Mutta sen pitäisi, sen pitäisi kanavoida jopa 100 miljardia euroa, no mitä komissio ehdottaa budjettina seuraavalle rakennerahastokaudelle. Näiden alueellisten tai kansallisten älykkään erikoistumistrategioiden kautta, joiden pitäisi auttaa meitä siihen, että saadaan uutta energiaa taloudellisen pohjan alueella, jotta voidaan kuroa eroon, um, eroa umpeen innovointien ja tiedon välillä. Sitä ei ole kehitelty komission sivussa, vaan sitä on vaan se rakentuu, sitä on tärkeää tässä painottaa, se perustuu juuri tällaiseen kysymyksen asetteluun, että mikä vie kasvua eteenpäin näinä aikoina. Tarkastellaan hyviä käytäntöjä, mitä alueet ovat tehneet 20-30 vuoden aikana, miten ne ovat pystyneet mallintamaan uudelleen teollisuuksiaan, erityisesti vanhoilla teollisuusalueilla, jotka ovat hyviä esimerkkejä, kun katsotaan klusteristrategioita ja kaikkia asioita, jotka ovat tapahtuneet kentällä. Se on käsite, joka on rakennettu kilpailukyvyn uuden näkemyksen varaan ja on tärkeää, että se on validoitu äskettäin myöskin OECDn piirissä. OECDllä on äh, käsite myöskin älykkäästä erikoistumista. Se on liittynyt uuden kasvulähteisiin, uudet taloudelliset haasteet. Ja niistä käytävän keskustelun haluaisin ottaa esille juuri ennen joulukuuta julkaistiin OECD-raportti ja siinä on otettu esille Meillä oli tapahtuma täällä Brysselissä, jossa oli kolme komission jäsentä mukana, jossa raportti esiteltiin OECD ja se koski nimenomaan kasvualueella ja älykkään erikoistumisen roolia siinä. Lähetän teille linkin. Ja Jens Kajerille lähetän sen ja sieltä voi löytää kaikki nämä tiedot ja näytän sen teille myöhemmin web-sivulla. Joko regio pääosaston sivulla tai älykkään erikoistumisen platformin sivulla. Se, mikä on tärkeää painottaa, me käytämme laajapohjaista käsitettä innovaatioita. Kyse ei ole pelkästään korkeasta teknologiasta. Innovointi kaikenlaisissa paikoissa, ei pelkästään tie, tiede ja tekniikka, vaan myöskin siihen kuuluu palvelut ja organisaatiot. On paljon potentiaalia, jotta ei saada toteutettua jos ajatellaan niin, että julkiset hankinnat ovat sellaisia, joissa viedään eteenpäin julkista kysyntää, paremmat julkiset palvelut, sosiaaliset innovaatiot, kaikki nämä ovat käsitteitä, joita jatkuvasti painotamme ja tuemme myöskin suuntaviivojen avulla. Palveluinnovointi ja esimerkiksi matkailuteollisuudessa luovat teollisuuden alat älykäs erikoistuminen ei sanoa, että täytyy perustua pelkästään korkean teknologiaan. Se sanoo, että täytyy nähdä, missä kasvupotentiaali on ja päättää selkeästi, mihin halutaan keskittyä mihin halutaan keskittää resurssit seuraavan 50 vuoden aikana, niin että on selkeä näköala kasvusta tulevaisuuteen, niin että on yhteys kentän tason sidosryhmiin. Eli siinä uudistetaan periaatteessa ja vahvistetaan sitä, mitä on jo tehty alueelle politiikassa, mutta sitä vahvennetaan asemalla prosessilla. Mutta älykkäässä erikoistumisessa sitä haluan painostaa ja laitoin sen omaan alustukseeni, koska näistä kehitystä vauhdittavista keskeisistä teknologisista piti olla puhe, mutta hän ei pystynyt tulemaan. Eli älykäs erikoistuminen näissä kehitystä vauhdittavissa keskeisissä teknologioissa näyttää kuvasta, että mitä ne ovat. Tietysti tietotekniikka on yksi tärkein, tieto- ja viestintätekniikka on yksi tärkein, KET-tekniikka, kehitystä vauhdittava keskeinen teknologia. Tässä kapissa mä käsitteessä tätä, tai määrittelemässä tätä ei ole. Se on modernisoinnissa teollisuuden osalta keskeinen asia. Joko innovoidaan tai sitten tässä ympäristössä täytyy kuolla. Tästä saadaan Christian Sapsenisilta lisää inputtia ja enemmän esimerkkejä. KET on teknologia ovat tärkeitä alueelliselle innovoinnille. Ne eivät perustu pelkästään infrastruktuuriin ja perustutkimukseen. Seuraavalla ohjelmointikaudella meillä olemme tehneet tukikelpoiseksi tukea sitä, että KET teknologia pääsevät pk-yritykset käyttämään, alkaa käyttämään, niin päästään lähemmäs markkinoita, testi, tuotantometodeja, tuotteita, Tämä on asetuksessa ja tällä hetkellä teemme läheisyyläistä yhteistyötä myös kilpailukyvyn pääosaston kanssa, jotta tämä saadaan mukaan myös äh, siihen, että on ymmärtämystä siitä, että valtion tuki näkökulmasta on tärkeää, että ei aseteta esteitä ja jarruja sille, että KET-kehitystä voidaan rahoittaa että ei menetetä markkinaosuuksia Yhdysvaltoihin näissä tärkeissä teknologioissa, joiden pitäisi pysyä Euroopassa. ulkoinen yhteistyö muiden alueiden kanssa. Ja avainsanan lähetän tässä peliin eurooppalainen alueellinen yhteistyö tästä syystä. Älykäs erikoistuminen ja niihin liittyvät strategiat eivät ole pelkästään alueiden sisäisiä strategioita kehittää tätä Triple Helix-yhteistyötä, jotta ihmiset saavat ihmiset saadaan tekemään yhteistyötä alueen sisällä, että heidän täytyy olla innovatiivisempi ja mikä koska kaikessa on tietysti kyse yhteistyöstä. Siellä no, rakennetaan kriittistä massaa ja saadaan täydentävää tietoa alueille. Ei kaikki alueet voi olla hyviä investoimaan kaikkeen. Liian paljon on päällekkäisyyksiä. Ja tietysti on aina kilpailualueiden välillä, mutta meillä pitäisi olla enemmän rakenteellista ja systemaattisempaa koordinaatiota. Ei pelkästään ylhäältä alas hankkeita, vaan että olisi todellakin strateginen visio siitä, että miten voidaan yhdistää nämä maailman kentällä kilpailukykyiset klusterit ja alueet liittää ne täydentävään älykkääseen rikoistumiseen. Eli tässä alueiden yhteistyö näkökulmassa on yhäkin tärkeämpää, kun rakennetaan platformeita ja klusterillista yhteistyötä ja liitetään se siihen, mitä haasteisiin perustuvalla agendalla tapahtuu Euroopan tasolla, eurooppalaiset kumppanut niin edelleen. Alueella on tässä rooli esitettävänä ja todellakin toivomme, että jäsenvaltiot relevanteissa ohjelmointikomiteoissa eurooppalaisella yhteisöllä ymmärtävät tämän edun ja ottavat sen huomioon ohjelmoinnissa, jotta esimerkiksi voidaan vahvistaa tukea alueiden väliselle klustereiden rakentamiselle. Otetaan mukaan myöskin, ja se on tärkeää, yksityiset toimijat, jotta voidaan luoda yhteyksiä, luoda kilpailukykyisempiä klustereita. Tällä hetkellä olemme prosessissa, jossa saadaan epävirallista ohjeistusta Interreg-komitean kanssa terävästä yhteistyötä, mutta tämä on jotain sellaista, jossa toivomme, että se otetaan laajemmin käyttöön. Se, mitä haluan painottaa myöskin, on alhaalta ylöspäin prosessit, kun yksilöidään tulevia kasvumahdollisuuksia. Tämä on avainelementti. Politiikkapriorisointi ei pitäisi olla enää pelkästään valtion suunnittelijan rooli viranomaisten käsissä hu, ylhäältä alas prosessi, jossa valitaan voittajat, ja että se päätettäisiin pelkästään hallinnossa, että mitä se potentiaalit ovat. Sen pitäisi olla interaktiivinen prosessi, jossa yksityinen sektori ja muut innovaatioiden sidosryhmät, yliopistot ajatellaan, tutkimuslaitoksia, ovat mukana siinä, että tavoite on se, että heidän toimintasuunnitelmat ja investointipäätöksensä saadaan sopuvointunut, että on yhteinen visio ja konsensus. Muuten paljon tästä rahoituksesta ei ole kriittistä massaa, ei ole yhteistä tavoitetta vision rakentamisessa alueella, niin kipeästi tarvitaan, jotta voidaan saada nämä rahastot ja varat, jotka ovat rajoitetut, kuten tiedetään, että niistä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Siinä mielessä älykäs erikoistuminen voidaan nähdä erityisen lähestymistavana teollisuuspolitiikkaan, jossa on erityinen kumppanuuteen perustuva fokus keskitytään teollisuuden diversifioimiseen ja uudistamiseen uusiin toimiin ja uusiin sektoreihin. Siinä tarvitaan myös monen tason koordinaatiota, jotta saadaan komplementaarista politiikkaa, tutkimus, tuotekehitys, teollisuuspolitiikka, alueellisen politiikka, työmarkkinapolitiikka ja ympäristöpolitiikka. Meidän täytyy saada enemmän koordinaatiota näiden politiikkalohkojen välillä, ei ole mahdollista, että nähdään, että kehitysstrategiat kehitetään yhdellä osastolla ilman, että konsultoidaan muita osastoja ja muita ministeriöitä, joilla on keskeinen osa esitettävänä, kun tätä interkulttuuristrategioita kehitetään. Se, mitä haluan painottaa myöskin tänään, on tämä urbaani ulottuvuus koko asiassa. Valitettavasti kollegamme Urban tai osastolta ei pystynyt tulemaan paikalle tänään. Yritimme saada heidät paikalle, mutta on niin paljon meneillään tällä hetkellä, ovat kiireisiä erityisesti parlamentin kanssa muissakin asioissa tällä hetkellä, joten en. Mutta sanon teitä mukaan, mutta, mutta yritän tässä lähettää viestiä sinne myös näiden asioiden välisistä yhteyksistä. Sitten nopeasti alustukseni loppuun. Älykys erikoistuminen on siis käsite, jota sovelletaan alueella. Tällä hetkellä sillä on merkitystä myös kaupunkikehitykselle. Kaupungit, sitä ei tarvitse painottaa, ne ovat tieto perustaisen kehityksen napoja myöskin ympäröivälle alueelle. Ne voivat auttaa saavuttamaan tavoitteensa kehityksessä niin, että voidaan saada aikaan strategista visiointia, jossa on fokusointia ja selkeät tavoitteet ja miten resursseja pitäisi allokoida. Mitä tulee kaupunkialueisiin, erityisesti teollisuuskaupungit, niin komissio Urban Community-aloitteesta lähtien on tukenut laajempaa lähestymistapaa kaupunkien alueiden eli elävöittämiselle, että ollaan hyvin integroituneita eikä keskitytä pelkästään älykkään kasvun asioihin, talouden muutokseen, mutta siinä on laajakirja muitakin asioita, jotka ovat tarpeen, jotta kaupungit saadaan jälleen järjestykseen kunnolla. Ajatellaan esimerkiksi sosiaalipalvelut, asunto-olot, ympäristöhaasteet ja niin edelleen. Kaupunkialueet ovat hyvin kompleksisia alueita, jossa on ongelma keskittymiä ja mahdollisuuksia myös, mutta kaupunkiviranomaisten tarvitsee parantaa strategiaansa, strategista kykyään suunnitella. Joten sen vuoksi erikoistuminen voi auttaa heitä metodologiana, välineenä kasvattaa niiden suunnittelukapasiteettia, ohjelmointikapasiteettia ja ajaa talouden muutosta eteenpäin ja muutosta kaupungeissa. Tulevalle ohjelmointikaudelle olemme rohkaisseet jäsenvaltioita käyttämään ainakin 5 prosenttia EAKR-rahoituksesta integroituihin kaupunkiohjelmiin, mutta integroidut kaupunkihankkeet, niitä emme me siis rohkaisemme heitä kehittämään älykään erikoistumisen strategioita, mutta me ei halua sekoittaa ja tehdä välineistä liian monimutkaisia. Joten älykäs erikoistuminen ensisijassa äh, halutaan se alueelle, mutta erityisesti jos metropolialueet ja kaupunkialueet haluavat ottaa tämän välineeksi, niin se on oikein tervetullutta. Ja näemme paljon koherenssia, johdonmukaisuutta ja synergiaetuja toisaalta sen välillä, että mitä me teemme kaupunkialueille erityisesti ja mitä me yritämme saavuttaa parempien innovaatiostrategian osalta alueellisella tasolla. Ja nyt lopettaakseni te- tehdäkseni yhteisvetoa. Älykäs on käsite ja metodologia toimii kaikille alueille ja voi toimia oikein hyvin ka- kaupungeille, oli kyse sitten aiemmista teollisuusalueista tai maaseutukaupungeista. Se, mitä tällä hetkellä teemme, ja tämän haluan näyttää tälle seuraavassa kuvassani teemme yhteistyötä aika monien alueiden kanssa hyvin intensiivisesti ja käytännön tasolla se on aiempi, erilaista kuin aiemmin. Tässä älykkään erikoistuminen platformi, joka aloitettiin kolme vuotta sitten, siitä voidaan nähdä tästä kuvasta, että yli sata aluetta. Nyt täällä äh, sanotaan, että teidän pitäisi puhua hiukan hitaammin. I apologize for that. Puhun liian nopeasti, pahoittelen mutta en halua myöskään puhua liian pitkään, joten joka tapauksessa. Tämä on periaatteessa lopussa, mutta näytän tämän kuvan nyt lyhyesti. Tässä nähdään tämä ponnistusten määrä, jos se pyritään elävöittämään, älykkään erikoistuminen strategioiden elävöittämistä, joten saadaan tässä teollisuuden uudistamista seuraavalle elämäntikaudelle. Se, mitä platformilla, platformissa tehdään yli sata aluetta. Jotkut jäsenvaltiot ovat rekisteröityneet ja tekevät aktiivista yhteistyötä tässä platformilla, jota yhteinen tutkimuskeskus vetää. Se on yksi pääosasta komissiossa, jotta voidaan organisoida vertausarviointeja, auttaa heitä analyseissaan ja tietojen keräämisessä. Koulutusta on meneillään. Annetaan saataville asiantuntija-apua asiantuntija-arvioita, niitä on tehty aika paljon. 58 sopimusta on tehty, jossa asiantuntijat menevät alueille, haastattelevat sidosryhmiä ja tekevät ennakkoarvioita strategioista. Jossakin tapauksissa auttavat alueita, jäsenvaltioita, saman aikaan tämän hallinnon, jota tarvitaan, jotta nämä prosessit saadaan aikaan, jotka johtavat alueellisiin innovaatiostrategioihin, jotka perustuvat älykkäiseen erikoistumiseen. Äh, suuntaviivojen osalta, ohjeistuksen osalta. Tässä on kuva, joka näyttää eri opasperheet on älykkään erikoistumisen opas, sitten on opasperhe, joka kattaa eri semanttiset aspektit, joten jota tarkastellaan, miten yhdistetään yliopistot asiaan on myös uusien teknikoiden hautomot, niistä opas ja kaikkia muitakin oppaita, joita tulkki ei nyt kärinyt sanoa. Laaja opas, klusteriopas pitäisi tulla julkaistuksi, sosiaalisten innovaatioiden opas oppaiden suuntaviivojen osalta, jotta saadaan hyviä käytäntöjä saataville ja että miten asiat tehdään, niin tässä olemme hyvin valmistautuneita tulevalle ohjelmointikaudelle. Ja toivon todellakin, että se idea, että älykäs erikoistuminen on tärkeää löytää tiensä sinne, että se pystyy vaikuttamaan sitä, että miten todellakin voidaan ajaa eteenpäin teollisuuden muutosta, erityisesti aiemmilla teollisuusalueilla. Katsotaan taaksepäin, mutta katsotaan myös eteenpäin, opitaan siitä, mitä on tehty hyvin aiemmin ja mitä ei ole tehty niin hyvin aiemmin. Olemme tehneet kotiläksemme tässä asiassa ja tuemme kaikkia jatkopyrkimyksiä, jotka liittyvät tähän asiaan. Ja tämä riittäköön tältä erää. Sitten haluaisin antaa puheenvuoron seuraavalle puhujalle. Kiitoksia. Kiitos huomiosta. Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein kovasti tästä alustuksesta. Olen pahoillani, etten esitellyt aikaisemmin Christian Saublensia, joka on Euradasta aluekehitysorganisaatioiden eurooppalainen järjestö. Teillä on nyt vuoro, mutta toivon, että pysyttäydytte kymmenessä minuutissa. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta tulla tänne. Kerron 12 kalvon avulla asioista, eli 10 minuuttia varmasti riittää. Ensinnäkin, mitkä ovat nämä uudet puitteet, kun puhutaan teollisista yrityksistä tänään, ja mitkä ovat sitten alueelliset innovaatiohaasteet teollisuudesta erityisesti puhuttaessa? ja tarvittaisiinko jonkinlaisia uusia tukimuotoja yritysten tukemiseksi. Ja tämä sitten liittyy myöskin näihin ohjeisiin, joita on. Kun tarkastellaan eri sektoreita, niin arvoketju on varsin hajautunut. Tutkimus, markkinat, tuotanto eh, ja tukitoimet, niitä voidaan kyllä eh, suunnata eri suuntiin, mutta alueiden kannalta katsottuna eh, on tarpeen saada hyvää tuottoa, jotta yritys voi säilyä tai uusia tulla. Eli jos halutaan tutkimustoimia alueella jatkaa, niin Tällöin tarvitaan erilaisia välineitä, ei pelkästään innovaatiovälineitä, vaan myöskin eh, muihin seikkoihin liittyviä välineitä. Ja myöskin alueiden eh, varallisuuskysymykseen on eh, kiinnittävä huomiota myöskin henkilöstöresursseihin, rahoitustalous, sosiaalisiin palveluihin ja kaikkiin muihinkin seikkoihin, jotta ne saadaan toimimaan tavoitteita ajaen. Ja tämä älykäs erikoistuminen on erittäin tärkeä asia, koska siinä nämä huomioidaan. Ja sitten tämä sandwich voilepäteoria on kolmenlaisia yrityksiä. Ensinnäkin nämä eh, markkinarakoyritykset eh, uusien eh, laatu- tai brändiseikkojen vuoksi ja sitten paikalliset. Ja sitten on paljon, jotka jäävät tähän väliin ja ovat hankalassa roolissa. Tämä on pari vuotta vanha dia ja minun tulisi ehkä hieman vaihtaa näitä järjestyksiä yritysten suhteen mutta tämä alueellisesti on havaittu. Eli eh, ehkäpä Bayern tai Cambridge voitaisiin laittaa tuonne ylös ja sitten alas eh, eteläiset alueet, mutta esimerkiksi nämä aikaisemmat teollisuusalueet, eh, Vallon ja, ja muut kuinka ne saatettaisiin tänne markkinarakotilanteeseen vai miten ylipäätään voidaan järjestää niiden kilpailukykyisyys tulevaisuudessa. Ja tämä on asia, jota on syytä tarkastella, kun tukimuotoja mietitään yrityksille. Ja Euroopassa suuri haaste liittyy siihen, että me panostamme kovasti tutkimukseen ja tieteeseen, mutta sitten eh, markkinoilta ei kovinkaan paljon tulosta saada, varsinkaan kun uusia sektoreita, nanoa, bioa tai vaikkapa aurinkoenergiaa tarkastelee. Tutkimusta kyllä on, tutkimusmalleja, niihin panostetaan, mutta sitten eurooppalaisia tuotteita ei olekaan kovin paljon markkinoilla. Ei tarvitaan tällaista alueellista ikään kuin siltaa tämän mahdollistamiseksi, varsinkin mitä tulee rahoitussektoriin ja myöskin kaupan, kaupan saattamiseen näiden tutkimustulosten osalta. Ja kun näitä toimia toteutetaan, on paikallisella tasolla tarkasteltava koko tätä prosessia eh, sen suhteen, miten tieto saadaan markkinoille. Tutkimuksen on oltava hyvää, eh, tietoa eh, kyllä julkistetaan esimerkiksi tiedelehdissä, arvostetuissa lehdissä ja myöskin osataan suojata tietoa tarvittaessa. Ja sitten kysymys kuuluu, kuka arvioi hankitun tiedon potentiaaliset mahdollisuudet kun puhutaan markkinoista, mutta myöskin kun puhutaan eh, paikallistason PK-yrityksistä, joilla olisi kapasiteettia kyllä toteuttaa innovaatioita tai hyödyntää näitä innovatiivisia tietoja. Ja sitten on katsottava, käytänkö avoimia lähteitä IPR ja millä tavalla sitten ehkäpä startupia tai muita eh, lisenssejä hyödynnetään, eh, kun käytetään olemassa olevia yrityksiä. Ja monet alueet ovat eh, kyllä mukana tässä ja ymmärtävät, että eh, alueella ei ole resursseja ja siksi on ponnisteltava, että asiassa edistytään. Ja toinen kysymys liittyy siihen, kuinka eh, tunnistaa nämä yrittäjyyteen liittyvät löytöprosessit, jotta voidaan puhua älykkäästä erikoistumisesta voidaanko alueellisesti ilmoittaa esimerkiksi kymmenen yrityksen nimeä, jotka ovat vaikkapa hyvin teknologisiin ratkaisuihin panostaneet tai tai robotteihin, joko siten, että omissa prosesseissa näitä hyödynnetään tai että niitä myydään. Voidaan kysyä myöskin, eh, eh, olisiko mahdollista esittää perinteisiä eh, yrityksiä, pk-yrityksiä kymmenen, eh, jotka kuitenkin toimivat eh, aktiivisesti outsourcing-menettelyissä. Ja sitten kun puhutaan muista kuin kaupan olevista palveluista, miten näiden tuottavuutta on pystytty lisäämään. Ja tämän lisäksi tässä luettelossa voidaan tarkastella myöskin sitä, onko sellaisia yrityksiä, joilla on erityisiä ammattiosaamiseen pohjautuvia palveluita esimerkiksi kysymyksiin liittyen. Ja miten sitten voidaan ajatella muita kuin teknologisia tukipalveluita, sillä nämähän ovat yleensä kaikkein dynaamisimpia yrityksiä alueella. Ja tästä jos klusteripolitiikkaa on olemassa, niin on parempi eh, interklusteriyhteistyöhön panostaa. Tietysti voidaan ajatella ICT-klusteria sellaisenaan, mutta nykyisellään se on kuitenkin eh, monilla sektoreilla avaintekijä. On katsottava, miten nämä yhteispelissä voivat toimia, etteivät ne jää yksin. Ja äskeinen diahan osoitti sen, että on erittäin tärkeää ajatella alueiden välistä yhteistyötä, koska ei voi kuvitella, että yhdellä alueella olisi näitä omia klustereitaan erillisinä. Tämän lisäksi tarvitaan tietynlaista segmentointia, kun pk-yrityksistä alueellisesti puhutaan. En nyt koko luettelua tässä läpi käy kuitenkaan. Tällaisissa yhteyksissä usein tuotu esiin se, että PK-yritykset luovat kasvua ja työpaikkoja, mutta ei tämä välttämättä pidä paikkaansa. Vain osa PK-yrityksistä näin tekee. 75 prosenttia yrityksistä e, eivät elä viittä vuottakaan, eli ei voida suinkaan puhua kaikista PK-yrityksistä, kun tästä tuesta puhutaan, vaan on näin ollen keskityttävä e, tiettyihin PK-yrityksiin, ei kaikkiin. Ja sama pätee myöskin kun tarkastellaan sitä, miten julkis ja aluetason viranomaiset asioita tarkastelevat, eli korkean teknologian käyttö, niin kuin Loskin totesi, on palveluinnovaatioita, designinnovaatioita, bisnesmalleja ja myöskin elämäntyyliin liittyviä innovatiivisia ajatuksia ja uusia käytännön tason verkostoja. Selvää on, että myöskin julkisella sektorilla innovaatiot ovat mahdollisia. Tässä on tällainen kuva ja kysymys kuuluu, kuinka monta innovatiivista aspektia löytyy tästä yritysmallista. Kun tähän ihmisen kanssa keskustelee, niin eh, eh, markkinointi eh, ei välttämättä häntä kiinnosta. Ja tämä on ongelma monilla alueilla me myöskin. Tämä kaveri myy tuotteita, Mutta kilpailuongelma kuitenkin toimintaan liittyy. Ja mitkä olisivat niitä tukipalveluja, joita on tarjottava PK-yrityksille alueillamme tai isommillekin yrityksille? Ja tässä on luetteloitu eri elementtejä. Jos haluaa voittaa, on tietysti voitettava muita. Ja rahoitukset, tukipalvelut eh, eh, joko eh, likviditeettinä tai muun tyyppisenä tai sitten jonkinlaista tiedon tarjoamista tai tiedon hallinnan tarjoamista ja on katsottava, miten erilaisia koulutuskampanjoita kehitellään, miten esimerkiksi teknologia viedään eteenpäin vai onko tarkoitus keskittyä esimerkiksi humanipääomaan yrityksessä erityisesti? Ja sitten nämä rahoitusvälineet, pääoma ja niin edelleen tulevat tässä myöskin kuvan mukaan. Ja monesti sanotaan, että alkupääomarakenteet ovat ongelma, rakenteellinen sellainen, mutta mielestäni tämä ei pidä paikkaansa. On ymmärrettävää, että suorituksen on kiinnittävä huomiota, jos puhutaan liian riskialttista hankkeesta, niin siihen ei varmaankaan kannata mennä. Mutta mm, tällöin voidaan ajatella muun tyyppisiä tukipalveluita, esimerkiksi konseptin parannuksen tähtääviä ehdotuksia, IVER-tukea esimerkiksi, tai demonstraatioprototyyppejä, jotta yrittäjä sitten loppuvaiheessa on valmis siinä vaiheessa, kun on yhteydessä sijoittajiin. ja sitä, miten silikon Valley tai nano Valley voidaan perustaa asiaan, asiaston kilokaupalla kirjoja laadittu, mutta se ei ehkä ole tässä nyt hyödyksi. On mahdollista, että tällaista tietotaitoa ei alue voi itse kehittää, mutta se voi muualla kehitettyä tietotaitoa hyödyntää ja muuttaa tällä tavalla alueen kehitystä esimerkiksi siirtää tietoa alueelta toiselle. Ja tämähän voidaan humaniresurssein toteuttaa. Tästä onkin esimerkkejä. Esimerkiksi Mary Carey tai myöskin <clears throat> Erasmus voidaan mainita esimerkkeinä. esimerkiksi curie stipendin saaja varmasti palattuaan omalle alueelleen on hyödyksi alueelleen. Hän on siis oppinut muualla jotain uutta. Ja myöskin yhteisöpohjaiset toimet, Voidaan esimerkiksi uudella tavalla perustaa näyttelyitä, klustereita, voidaan hyödyntää teknologisia showcaseja eri tavoin. Eli tällaisia mm, siirto- ja muuntamismahdollisuuksia on. Ja sitten lopuksi voidaan keskittyä tiettyihin yrityksiin, jotka voivat tehdä muutakin kuin vain keskittyä vientiin. Eihän näissä kysymyksissä pelkästä myynnistä ole kyse on kuitenkin vältyttävä seuraavilta seikoilta, ettei aukko kysynnä ja tarjonnan vielä kasva liian suureksi. Ja on katsottava myöskin näitä äh, transformaatioseikkoja. Varsin usein miljoona suunnilleen hanke saadaan hoidettua ja kaikki ovat tyytyväisiä, mutta kysehän on ähm, vain varain siirrosta, ei siis varsinaista äh, trans, äh, formaatiosta eli muutoksesta vielä. On katsottava myöskin pääomavaatimuksia tarkasteltava, mistä tällöin puhutaan. Mehän olemme varsin organisaatiokeskeisiä. Joskus eh, politiikka liikaa johtaa toimiamme Horisontti 2020 on nyt avainsana. Lissabonin strategia oli sitä muutama vuosi sitten, mutta on tarkasteltava asioita myöskin eh, teollisuuden kannalta. Ja joskus sitten katsomme liian lyhyellä perspektiivillä asioita, ja tällöin tilanne saattaa olla hankala, jos eh, kyseessä on pitkä eh, joustamaton ohjelmakausi. Myöskin tuet ovat liian suuressa roolissa, eikä välttämättä osata tietohallintaan liittyviä kysymyksiä hoitaa riittävän hyvin. Tässä se, mitä halusin näin alustuksenomaisesti sanoa. Ja ehkä yhteenvetona voidaan todeta, että on katsottava, mitkä ovat alueen eh, potentiaalit ja sitten nämä erilaiset segmentit, esimerkiksi tuettavat innovaatiot, pk-yritysten rooli ja sitten erilaiset eh, tukitoimet, muun muassa rahoitustukitoimet ja muut kannattaa huomioida. Kiitoksia oikein kovasti. Ja nyt eh, aloitamme keskustelun. Lambert van Nistelrooy on ensimmäinen puhuja. Just, just shortly. Aivan lyhyesti, koska me olemme vasta alussa tässä valtavassa aiheessa ja keskustelussa. Meidän täytyy miettiä tämän mietinnön aihetta, alueelliset strategiat Euroopan unionin teollisuusalueille. Ja sanoisin, ähm, että äh, aluepoliittisesta näkökulmasta me olemme saaneet kuulla paljon äh, tärkeää tietoa siitä, minkälaisia välineitä saattaisimme käyttää. Minun mielestäni aluekehitysvaliokunta on yhteystekijä. Kun tässä esitettiin nyt tätä teollisuus strategia meidän pitää toimia näin. Ja sitten toinen on ITRE-valiokunta, joka on muotoillut innovaatiopolitiikkaa, innovaatiounionia käsitellyt myös erittäin integroitu lähestymistapa ja voitaisiin sanoa, että parin viikon sisään ensimmäinen valtuuskunta ITRE-valiokunnasta on menossa Sevillaan. He menevät tutustumaan siihen, mitä nyt äsken esitettiin, eli ITRE-valiokunnasta valtuuskunta. Me olemme siinä vaiheessa, että yhdistämme eri politiikan aloja, eri taustoja, eri näkökulmia uudelle kaudelle 2014-2020. On aivan selvää, että, että tämä älykäs erikoistuminen, joka tässä, vaihe, tässä alueessa tai tässä yhteydessä liittyy teollisuusalueisiin, se on ehdoton edellytys silloin, kun nämä maat lähtevät kumppanuussopimuksiin. Ja silloin myös, kun ryhdytään suunnittelemaan operatiivisia ohjelmia. Minä suhtaudun nyt hiukan epäilevästi siihen, että voivatko kaikki nämä maat saada aikaan tuloksia näin pienessä ajassa – Ehkä tässä pitäisi suuntautua näihin äh, perusedellytyksiin ja ehtoihin ja katsoa, miten asiat kehittyvät. Ja sitten äh, seuraavina vuosina lähdetään seuraaviin vaiheisiin, äh, koska kyse on melko laajasta lähestymistavasta, niin kuin jo aikaisemmin olemme kuulleet. Ja jos nyt katson näitä esityksiä, niin minun mielestäni parlamentti ja kollegani olivat aivan oikeassa, kun sanottiin, että niin lainaan täältä, että eh, ICT eh, tieto- ja viestintätekniikka, sen pitäisi olla mukana. Eh, ja siihen on moniakin syitä. Sillä on laajentumismahdollisuuksia. Ja luova teollisuus on myös tärkeää, kun katson näitä asiakirjoja. On tärkeää, että parlamentti otti kantaa, jotta tämän tyyppinen investointi on mahdollista. Minä suhtaudun nyt hiukan epäileväisesti. Voidaanko tässä mietinnössä kattaa kaikki nämä näkökohdat vai pitäisikö meillä olisi olla esimerkiksi seuraava kokous tai selvitys, joka liittyisi nimenomaan erikoistumiseen. Olen huomannut, että meillä on kuulemistilaisuus älykkäästä erikoistumisesta. Ehkä tässä pitäisi keskittyä lähinnä teollisuusalueisiin, mutta tämä on nyt paljon laajempi keskustelu älykkäästä erikoistumisesta, joka on nyt tulossa lähikuukausina. Kiitoksia ja sitten Karin Mädeli. Merci. Kiitoksia kovasti tästä alustuksesta. Minä en kyllä haluaisi, että Euroopan alueet, niistä tulisi mitään piilaaksoja. Minun mielestäni näillä alueilla on oma paikalliskulttuurinsa ja paikalliset erikoisominaisuutensa, ja niiden ei pitäisi lähteä kovasti kilpailemaan, jotta kilpailemaan muiden kanssa ja sitten saman tien tuhota alueen ominaispiirteet ja alueellinen tuotanto, paikallistuotanto. Minä en halua, että näistä alueista tulee piilaaksoja, mutta sen sijaan haluaisin, että meidän aluepolitiikkamme todellakin puuttuisi niihin haasteisiin, joita meillä teollisuuspolitiikassa on. Ensimmäinen haaste – on se, että Eurooppa on hyvin fossiilisissa, energiamuodoissa hyvin köyhä. Ja meillä on tässä jatkuvasti kansainvälistä kilpailua. Se on sen verran vahvaa, että uusiutuvat energiamuodot kärsivät juuri näistä suurista nousevista talouksista. Meidän täytyy miettiä omassa aluepolitiikassamme aivan konkreettisesti, miten voimme tulevaisuuden sektoreihin investoida, ei ainoastaan nämä parin kolmen vuoden päähän. Pitää miettiä 20 vuotta, 30 vuotta. Ilmaston lämpenemisessä ei mennä eteenpäin heti saman tien, ei sitä hoideta heti, mutta meidän alueidemme pitää tosiaan pyrkiä eurooppalaisiin tavoitteisiin ilmastokysymyksissä ja muissa tässä esitettiin autosektori alustuksessanne eri vaiheissa osoititte, että nyt pitää siirtyä muihin teollisuuden aloihin autoteollisuudesta, joka on saastuttava sellaiseen autoteollisuuteen, joka on ympäristöystävällisempi tai sitten joukkoliikenteeseen. Se tarkoittaa sitä, että älykäs erikoistuminen tarvitsee prioriteettinsa innovointisektorilla, mutta juuri pitää näihin investoida ekoteknologiaan, jossa ei ole vielä yhteistä politiikkaa. Ja se on sellainen alue, jota pitäisi kehittää. Minun mielestäni teollisuus, teollisuuden vallankumous, tästä haluaisin vielä lisänäkökohtia. Teollisuusvallankumous tulee ainoastaan jos me onnistumme alueellisesti diagnosoimaan omia alueitamme sen mukaan millainen alue on, millaiset asukkaat, millainen luonto. Ja tämä pitäisi heti välittömästi käynnistää. Minä esitänkin kysymyksen että jos me nyt arvioimme alueita, minkälaista teollisuutta siellä pitäisi olla, minkälaisia indikaattoreita tässä pitäisi ottaa huomioon, koska alue, ne kaupunkialueet ja maaseutualueet, niillä ei ole samanlaisia tarpeita. Minkälaisia näkökohtia tässä otetaan huomioon? Kaikki alueet pitäisi diagnosoida ja katsoa, missä ovat äh, luovat sektorit, mitkä tarjoavat äh, työpaikkoja ja niin edelleen. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Ja sitten Nikos Herlos. Ευχαριστώ πολύ. Είναι βέβαια μεγάλη συζήτηση για τη... Kiitos. Tämä mm, teollisuuspolitiikka on todellakin varsin laaja aihealue ja kertoo, keskittyisin puheenvuorossani hieman aluekehityksen kannalta tähän aiheeseen. Tässä on kaksi mallia. Perinteisen teollisuuden malli, jonka ongelmat ovat ihan omanlaisensa, ja sitten innovatiivisempi eh, teollisuuspolitiikka, jolla sitten on omat haasteensa ja tarpeensa toisaalta pitää paikkansa, kun sanotaan, että kunkin alueen on voitava kehittää oma teollinen mallinsa, jossa huomioidaan alueen erityispiirteet. Ja selvää on, että on kumppanuuksia toteutettava ja käytävä vuoropuhelua ja kaikkien alueiden tulee, tulisi voida tuoda oma äänensä kuuluviin myös keskushallinnon tasolla. Ja tällä tavalla saadaan asioita parhaalla tavalla kehitettyä, kun puhutaan aluekehityksestä ja myöskin teollisuuspoliittisesta kehityksestä. Kun tarkastellaan perinteisiä teollisuuden aloja, niin voidaan todeta, että kriisi on suuri ja se johtuu kahdestakin syystä. Näiden on hankala toimia kilpailukykyisesti nykyympäristössä, eivätkä ne välttämättä ole elinkykyisiä ja kelpoisia enää, eivätkä välttämättä enää voi vastata myöskään ympäristöhaasteisiin ja vaateisiin, joita kansalaiset tärkeinä pitävät. Tällaisia teollisuuslaitoksia joudaan sulkemaan muun muassa siksi, että kaikkia ympäristö- ja energiapoliittisia vaatimuksia ja määräyksiä ei voida noudattaa. Ja siksi tarvitaan jonkinlaista keskipitkän aikavälin suunnitelmaa. Tulisi miettiä, kuinka nämä teollisetkin yritykset voivat muuttaa, mukauttaa toimintaansa siten, että ympäristö seikat huomioidaan. Ja myöskin innovaatio ja innovatiivinen ajattelutapa, sitä tarvitaan. Innovatiivisesta teollisuuden alasta puhuttaessa on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan yhteydet tulevaisuuteen, mutta kaiken on tapahduttava kuitenkin olemassa olevan lainsäädännön pohjalta. Euroopan parlamentissa esimerkiksi puhutaan tehokkaasta ähm, raaka-aineiden käytöstä. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Sitä, että on pyrittävä hyödyntämään resursseja, raaka-aineita parhaalla mahdollisella tavalla ja ajateltava myöskin näiden äh, kierrätystä. Ja lähtöaineena, alku, äh, raaka-aineena voidaan käyttää myös muita kuin fossiilisia Eli välttämättä ähm, ei tarvita mm, kaivoksia, vaan voidaan ajatella muun tyyppisiä lähestymistapoja, jonkinlaista eh, raaka-aineiden kierrätykseen pohjautuvaa toimintaa. Tällöin ei tarvitse eh, tehdä uusia louhoksia ja aiheuttaa uutta ympäristöhaittaa. Ja tällöinhän myöskään, myöskin käytetään muita kuin mm, fossiilisia polttoaineita. Ympäristöseikat ovat erittäin tärkeitä myöskin, kun puhutaan laivastostamme. Laivojen kehitystä tulisi jatkaa, jotta ne saataisiin ympäristöystävällisemmiksi, eivätkä enää saastuttaisi niin paljon kuin nykyisellään. Telakkatoiminnan tulisi olla sellaista, että pyrittäisiin nolla päästöihin. CO2 ja muiden haitallisten aineiden osalta. Eli tämän tyyppistä tutkimusta ilman muuta on tuettava ja jatkettava, mutta eh, telakkateollisuus, siihen on panostettava keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä jotta tulevaisuuden alukset eivät enää saastuttaisi, ehkä saastuttaisi lainkaan. On totta, että yliopistossa tutkimusta tehdäänkin tällä saralla, mutta vielä ei välttämättä käytännön sovelluksiin ole päästy. ja laivat ja telakateollisuus ovat erittäin tärkeässä roolissa, kun puhutaan saarialueista ja rannikkoalueista. Ja on tärkeää tätä sektoria tukea. Ja ylipäätään on tärkeää, että mm, äh, aluekohtaisia asioita tarkastellaan. Tarkastellaan esimerkiksi kunkin alueen vahvuuksia äh, ja sosiaalistakin panosta tarvitaan. Eli kunkin alueen erityisluonne on voitava aina huomioida. Mm, kiitoksia. Minulla on aivan lyhyt kysymys. Onko tämä mahdollista saada nyt sähköisessä muodossa nämä materiaalit, joita tuli esiintyjiltä? Ja toiseksi, onko nyt mahdollista saada jonkinnäköinen ähm, sanakirja kaikista näistä lyhenteistä. Eh, ehkä minä olen äh, yksi niistä harvoista, joka ei niitä tunne, mutta kun minä katson näitä kuvia, joita meille näytetään, äh, siellä on jokaisessa pari kolme, joita en tunne lainkaan, enkä minä halua äh, sanoa, että en ymmärrä, mitä sanoitte, mutta varsinkin kun keskustelemme näistä asioista. Täällä oli hyvin paljon näitä erilaisia lyhenteitä. Haluaisin niistä tietää. Ja sitten kolmas asia. Nyt on vaarana, että älykäs erikoistuminen, aivan kuin älykkäät kaupungit, niin toisaalta me haluamme analysoida, kehittää niitä ja tässä nähdään, miten erityinen tämä uusi lähestymistapa on. Mutta toisaalta sanotaan että joku pitäisi vain hyvin hallinnoida. Älykäs tarkoittaisi hyvin hallinnoitu. Teknologia on muuttumassa, mutta kysymys herää, että onko asia hyvin hallinnoitu vai ei. Usein kun käydään julkista keskustelua, älykäs tar- tarkoittaa pelkästään hyvää. Me meidän pitää osoittaa, mikä on ero silloin, kun äh, valmistellaan äh, älykästä erikoistumista, mikä, miten se ero aikaisemmasta. Äh, esimerkiksi tämä foorumi. Me tarvitsemme hyvin selkeitä selvityksiä tästä, koska olemme lainsääntäjiä. Mitä tulee liike-elämään, se pitäisi ymmärtää tuolla alueella, miten voimme ottaa tämän lainsäädäntötekstiin. Minä olen esittelijä, minä olen kuullut näitä esityksiä. Haluaisin kysyä, miten tämä tulee lainsäädäntöön, missä se on lainsäädännössä. Onko lainsäädännössä mitään tällaista, onko se täytäntöpanoasetuksessa vai onko, onko se ainoastaan suuntaviivoissa, foorumeissa – ehdotuksissa strategia 2020 eh, eh, hyvin konkreettinen näkökohta. Ymmärrän kyllä, mikä ajatus siinä on takana, mutta, muka, eh, mutta onko aikomusta ottaa sitä mukaan lainsäädäntötekstiin ja ikään kuin velvoitteena, pakollisena elementtinä jos ei, niin tulevina vuosina tulee varmasti sellaisia foorumeita, jotka ovat hyvin mielenkiintoisia. Minä tiedän, että tämä on, eli että meillä on älykkäiden kaupunkien toimintamalli, joka on eri yksikköjen välinen. Mutta miten viestitään uutta, uutta rakennerahasto kautta? anteeksi nyt, että puutun näihin, mutta voisitteko eh, selittää meille, missä tämä löytyy nyt sitten lainsäädäntötekstissä? Herra Manke. Ďakujem, pani predsednička. Eh, nechcel som pôvodne vystúpiť, ale vlastne tá prezentácia... Alun perin en halunnut puheenvuoroa, mutta tämä alustus on minua vähän saanut tekemään niin. Siteräsin esimerkkiä 1999 vuonna, kun minut valittiin kaupunginjohtajaksi niin halusin saada yliopistot mukaan, kaikkeen kaupunkielämään mukaan. Energia, suunnittelu, mikä tahansa. Yliopistot ovat asemassa, jossa niillä on paljon potentiaalia ja tietoa, mutta ne pysty käyttämään sitä hyväksi. Pitäisi olla joku, joka neuvoo niitä, että miten niiden pitäisi tietopotentiaalia käyttää. Olen samaa mieltä, että tarvitsemme tietyn tason tietyn määrän hallintoa keskittymään tähän kullakin alueella. Strategia, jonka esititte tänään, uskon, että sitä voitaisiin soveltaa ei pelkästään teollisuuteen, vaan aluepolitiikan muillekin osa-alueille. Kysymys on se, että miten analyysejä ne pitäisi käyttää käytännön työssä jos sitä tarjotaan kapealle sektorille kuulijoita, niin se ei muutu lainsäädännöksi. Se pitäisi muuttaa lainsäädännöksi. Annetaan alueiden tietää, että tämä on ehkä juuri se oikea tapa tehdä tämä. Minulla on vähän epäryksiä, että voivatko alueet osallistua aktiivisesti. Miten, mitä täytyy tehdä, että saamme heidät mukaan? Juuri, juuri tämä on tarpeen. Eh. Ja. Kiitos puheenjohtaja. Pidän oikein hyvänä tätä tutkimusta ja on hyvä, että se on näin hyvin tässä asiakirjassa huomioitu. Mutta jos jotain kritiikkiä esittäisin, niin tässä on ehkä hieman liian teoreettisesti asiaa tarkasteltu. Konkreettisesti kyllä, eh, mikä on hyvä, mutta ehkä olisi hieman lähdettävä liikkeelle siitä, eh, missä tilanteessa nyt elämme. Ja kun työstetään olemassa olevia asetuksia, jotka jo ovat eh, tai on saatettu päätökseen, niin eh, niissä tulisi myöskin huomioida, tai ne tulisi huomioida esitetyssä tutkimuksessa, sillä jos näin ei tehdä, niin eh, se on ikään kuin vanhentunut jo siinä vaiheessa, kun se saadaan hyväksyttyä, eikä siitä jää muuta jäljelle kuin teoreettinen malli. Ja niin kuin Van Nistelrooy totesi, olisi tärkeää, että huomioisimme eh, todellisen tilanteen eri yksittäisillä alueilla, joita nyt on tässä yleisellä tasolla tarkasteltu. Ja tulisi näiden erityisluonne ja laatu huomioida ja siitä lähteä liikkeelle uskoisin, että kannattaisi eh, tältä pohjalta asiaa tarkastella ja tärkeää olisi, että kunkin tai nämä yksittäiset tärkeät huomiot tutkimuksessa huomioidaan todellakin jatkotyössä riittävän hyvin. Thank you. Uh, before I... Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuorona asiantuntijoille. Sanoisin ähm, että ensimmäinen johtopäätökseni on se, että me tarvitsemme lisäkokouksen, jossa keskustellaan näistä näkökohdista, koska nyt tässä on valmisteltu yli sadan alueen kanssa jo tätä toimintaa, joka liittyy älykkääseen erikoistumiseen. Ja haluaisin lisätä vielä tähän yhden kysymyksen – jotta selvennettäisiin, äh, mitä äh, komissio ja sen pääosasta tekevät nyt äh, ajatellen uutta politiikkaa ja erikoistumista, innovaatiota. Ähm, näkisittekö sen, mitä teette? Luetteko, luet, luotteko järjestelmää vai rakennatteko alueiden kapasiteettia, jotta ne voisivat kohdata eh, globaalin yhteyden. Eli tässä pitää innovoida ja viedä eteenpäin eh, uudet eh, kilpailijamme globaalissa tarjontaketjussa ovat niin voimakkaasti viitanneet siihen, että EU, e pitää kehittää innovaatiotansa, jotta se voisi olla kilpailukykyinen. Eli tässä aluepolitiikka pystyy tukemaan alueilla kilpailukykyä, jonka avulla voidaan luoda työpaikkoja ja pystytään kasvamaan ja puuttumaan myös sosiaalisiin ongelmiin. Tämä on valtava haaste Euroopalle ja ymmärrän, että teollisuuspolitiikka ja sitä kautta äh, siitä tulee olennainen myös äh, aluepolitiikalle. Ja äh, tällä tavoin teollisuuspolitiikka voitaisiin viedä oikealle suunnalle myös aluetasolla niin, että se edesauttaa teollisuusstrategiassa. Olen kovasti kiitollinen tästä herra Gaierille, että hän otti myös tämän ulottuvuuden keskusteluun, koska usein Tämä ei tule esiin silloin, kun keskustellaan. Ja paras keinohan on tässä katsoa, minkälaisia, minkälaisia mahdollisuuksia, minkälaisia panoksia on esimerkiksi sosiaalisesti, taloudellisesti, teknologiassa, Tiedämme, että niitä on hyvin paljon erittäin hyödyllinen keskustelu, mutta kun kuuntelin kollegoita, minusta vaikuttaa siltä, että tämä on vasta keskustelun avaus. Meidän täytyy jatkaa tätä keskustelua ja haluaisin pyytää, että eh, käsittelette Albrechtin kysymystä, missä määrin eh, puhumme todellakin prosesseista, jotka eivät tarvitse eh, lainsäädäntöä lainsäätäjää, koska me olemme juuri tässä keskellä näitä neuvotteluja, tarvitaanko edelleen lisäponnistuksia parlamentin osalta, että katsotaan, mitä tarvitaan nämä lainsäädäntöpuitteilta, mutta ymmärrän, että komissio suhtautuu vähän eri tavoin, että tähän ei tarvita mitään lainsäädäntöpuitetta. Kyse on tästä kokonaisuudesta, mutta ehkä me emme saa näitä kommentteja kollegoilta, vaan komissiosta. Olkaapa hyvä, olkaa hyvä. Klaus ja, ja sitten jos Christian haluaa vielä lisätä jotakin. Then Mr. Ja sitten herra Gaia. Answer obviously with Christian. Uh... Mitä oikeudellisiin puitteisiin tulee, niin en voi valitettavasti vastata tässä sen puolesta, mutta tietysti on hyvä, jos asia selvitetään. Kun olen ollut kehittämässä tätä asiaa älykkään erikoistumisen osalta, niin tässä mainittiinkin pari seikkaa. Uutena ensinnäkin se, että tehtäisiin tästä velvoite, velvoite noudattaa tiettyä tiukkaa metodologiaa, ettei vain sanottaisi, että me olemme sopanalyysin toteuttaneet ja tässä tulokset ja tässä se, mitä tulee rahoittaa, eli allekirjoittaa kooperatiivinen ohjelma ja sitten voimme taas varoja käyttää seuraavien seitsemän vuoden alan. Eli kapasiteetin rakentamisen tämäkin seikka liittyy. Koska ehdollista missä on menty ja alueet haluavat olla hyviä oppilaita ja täyttää olemassa olevat ehdot, jotta eh, varojen käyttö voi jatkua, niin sen lisäksi, mikä oikeudellisesti eh, sitoo alueita, mikä löytyy yleisestä CFS-asetuksesta ja liitteistä, jossa määritellään tietyt kriteerit, joiden pohjalta ehdot täyttyvät. En nyt lue tässä näitä teille Selvää on kuitenkin, että tämä on vain tällainen varsin rajoitettu ohjeistus. Mutta tämän lisäksi se, mitä tässä nyt on esitetty, liittyy siihen, että tällaisia policy guidance-ohjeita esitettäisiin, koska tässä kuitenkin puhutaan sadosta eri alueista, jotka ehkä vertaisarviointa toteuttavat ensimmäistä kertaa ja katsotaan sitten, miten muut alueet eh, ovat toimineet, ovatko strategiset puitteet täyttyneet, jotta tällaiset OP-ohjelmat eh, voidaan katsoa hyvin toimiviksi ja varojen käyttö näin hoituu hyvin. Tämä kapasiteettielementti on mukana ja se on saanut paljon aikaan ja monet alueet eivät välttämättä ole edes vielä rekisteröityneet alustalle, mutta silti toimivat tältä pohjalta. Kannattaa katsoa, mitä aikaisemmin strategioihin liittyen on tapahtunut, innovaatiostrategioihin liittyen esimerkiksi, ja verrata tätä sitten esitettyihin ohjeisiin asiantuntijoiden kanssa tätä tarkasteltaisiin ja katsottaisiin, miten jatkossa paremmin voisi toimia hypoteettisena esimerkkinä voisi antaa tästä seuraavan. Esimerkiksi saattaa kyseeseen tulla alue, joka ei esimerkiksi pysty innovaatiorahoitustaan äh, hyödyntämään kunnolla, saattaa kokoontua ohjelmakomitean kanssa ja tarkastella sitä, mitä varoilla voidaan tehdä. Ja yliopistot sitten toteavat, että no, me tarvitsemme esimerkiksi DNA-laitteistoa, joka on, maksaa tuhansia euroja, ja sitten joku toinen yliopisto äh, haluaa jotain muuta, vaikkapa Ferrarin autotallinsa, ja kaikki ehdottavat jotakin eikä yhteistyötä tehdä, vaan hankitaan yksittäisiä laitteita, jotka jotka varsin nopeasti sitten vanhentuvat, koska edistys on niin nopeaa. Ja kannattaa siis miettiä, voiko tältä pohjalta puhua älykkäästä erikoistumisesta. Tämä nyt oli vain tällainen hypoteettinen esimerkki, mutta tarvitaan hyvää strategiaa, jossa kaikki sidosryhmät ovat olleet mukana. Ja EK, innovaatio ja hallintotoimet, nehän ovat tässä jo esiin nousseetkin. Tältä pohjalta asioita on tarkasteltava. Olisi hyvä, jos voisitte keskustelua kanssamme tästä asiasta jatkaa, sillä katsoisimme kyllä, että keskustelun aihetta tässä vielä on. Just a few uh, more comments. Uh... Muutama lisäkommentti vain. Tämä prosessi on muuttanut paljon ajattelutapoja alueella. Minä olen matkustanut aika paljon siellä. Ihmiset kyllä ovat tietoisia prosessista. Tämä on kuusivaiheinen prosessi vastatakseni ensimmäiseen kysymykseen. Kyllä, on alueellista diagnostiikkaa, ekoinnovointia ja jotenkin muitakin tulee kaikkialle. Tässä on myös hallinnointiprosessi, joka on hyvin kuvattu ja jossa pyydetään, että kaikki toimijat ovat siellä mukana hahmottamassa näitä mahdollisuuksia, ainutlaatuisia mahdollisuuksia, mutta tässä on alueella vapauksia, kolme tai neljä tyylistä tyyppistä. En mainitse alueita, mutta ehkä voitte niitä miettiä. Alueet pyytävät yliopiston professoria tekemään SWOT-analyysin, menevään kabineihin ja päättämään, mikä siinä on tärkeää. Toinen malli on pyytää konsulttia tulemaan määrittämään kymmenen prioriteettia. Sitten keskustellaan, valitaan kolme neljä tietysti sopusoinnussa asetuksen kanssa. Sitten on alueita, jotka todella esittävät roolia, jossa luodaan tietoisuuskokouksia, avoimia konsultaatioita, web-sivuja, sieltä joku hallinnosta tai konsultti vetää kaikki yhteen muotoillakseen aspektin. Sitten neljäs malli jossa on rinnakkain epävirallisia hallinnointijärjestelmiä paikallisten vira- sidosryhmien kanssa sitten virallisempi, joka ottaa mukaan ihmisiä, no, siis tämä normaali alueellinen hallinnointijärjestelmä. No kriittiset asiat tässä tulevat esille hyvien dokumenttien myötä epäilystä ja se kyllä tekee eron aiempaan. Mutta kuka kontrolloi toimeenpanoa? Tämä on se keskeinen asia Kuudes askel on se, että tarjotaan vaikutusten arviointi ja prosessi jatkuvalle sopeutumiselle. Kuka sitä kontrolloi? Tilintarkastustuomioistuin? Regiopääosasto, politiikan pääosasto, onko niillä tarpeeksi ihmisiä siihen? Tutkimuksen pääosasto, tämä on todellakin se avain. Ja tietysti kun sanoin toimeenpano, tarkoitin tällä poliisimiksiä. Jos jatketaan investointia klastereihin, koska jotkut ajattelevat, että klusterit ovat in, tai hautamoihin, koska jotkut ovat sitä mieltä, että ne ovat in. Investoidaan kaikki näihin asioihin, mutta emme sitten halua, että kukaan meitä syyttää, koska olemme laatikon ulkopuolella. Sitten se on harjoitus siitä. Ja täytyy vakuuttaa alueet, jotta ne yhdistävät siihen, mitä kutsun alueelliseen älykkyyteen, koska se mitä tapahtuu, hienosvuotanalyysi tehdään se joka kuusi, kuudes vuosi. Koska on operatiivinen ohjelma, jonka vuoksi taistelee ja kuuden vuoden aikana kukaan ei tarkastele sitä, että mitä muutoksia, mitä sopeutuksia ja mikä, mitkä ovat uudet olosuhteet, joissa kaikki alueet ovat. Ja sitten haluan sanoa sanan, oli joku, joka mainitsi eron ja perinteisen innovoinnin innovointiteollisuuden välillä myöskin perinteisessä teollisuudessa täytyy innovoida, siis joko innovoida tai kuolla. Niin yksinkertaista se on. Minut siis valittiin asiantuntijaksi yhdelle tietylle alueelle, alueelle, jossa on enimmäkseen matkailua. Jos he eivät innovoi, he häviävät pelin. Ja palatakseni jonkun puheenvuoron, joka puhui energiahallinnon tärkeydestä. Siellä oli aloitettu pilottihanke, joidenkin hotellien kanssa, he pystyivät vähentämään kustannuksia 12 prosenttia vain hallinnoimalla vettä ja energiaa. Mikä kilpailuetu siitä saadaankaan verrattuna kolmansiin maihin, jotka myöskin toimivat matkailualalla? Toinen pointti on se, että luodaan klusteri, jossa elintarviketuottajat alkavat tehdä yhteistyötä hotellien kanssa – Tässä siis on innovointia. Tämä ei ole teknologia, innovointia, se on palveluinnovointia, sosiaalista innovointia ja niin edelleen. Tähän täytyy korvan merkitä enemmän rahaa kuin mitä nyt on aiemmin tehty. Thank you, Mr. Geyer. Would like... Kiitoksia. Haluaako herra Geyer tähän vielä kommentoida? Äh, Ensin haluaisin kiittää herra Soblens ja Schulze alustuksista. Ja tältä pohjalta saatiin käytyä varsin mielenkiintoinen keskustelu ja kiitos myös kollegoille puheenvuoroista. Tässä ehkä ongelmana on se, että emme oikein ymmärrä sitä, miltä ja miten nämä esitetyt strategiat vaikuttaisivat. Me vain aluepolitiikkoja täällä laadimme, ja tässä voin yhteydessä, mitä Olpris totesi, lähdetään liikkeelle kahdesta kategoriasta. Ensinnäkin, mitä voidaan tehdä, Eli ensin oikeuskäytäntö tai että lähdetään liikkeelle tukiohjelmista. Ja itse ajattelisin tässä ensivaiheessa, että kehiteltäisiin prosesseja ja mietittäisiin, mikä on meidän tehtäväkenttämme täällä rekivaliokuntana ja se, mitä te täällä kerroitte ja kuvailitte, kuinka tämä konkreettisesti voitaisiin sitten täytäntöön panna. No, tätä on vielä hieman tarkasteltava. Ja niin kuin täällä todettiin, varmasti olisi hyödyllistä vielä asiaa tarkastella uudelleen eri kerralla, niin kuin puheenjohtajakin esitti. Ja voisi olla hyvä, jos valiokunta, kun nyt kyseessä on näin monimutkainen strategia, kun puhutaan älykkäästä erikoistumisesta EUn alueella, niin eh, kannattaisi ehkä näitä vaikutuksia tarkastella kunkin tahollaan siksi, että lähtökohtammehan oli tarkastella eh, teollisuusalueiden erityispiirteitä ja varsinkin sellaisten, joilla on ollut kaivoksia ja louhoksia. Ja ajatus olisi tältä pohjalta lähteä tarkastelemaan aluepohjaista strategiaa, jota sitten kaikki voivat hyödyntää. Eh, hyvähän on, jos tähän päästään. Se on totta. Mutta kun tarkasteli Euroopan karttaa, niin nämä alussa mainitut alueet eivät pitkälti olleet mukana verkostossa. Tilanne saattaa tietysti muuttua, mutta keskustelun pohjalta nyt ajattelisin seuraavaa. Tähän Malten mietintöön liittyen tarkastelisin tätä älykkään erikoistumisen strategiaa teollisuusalueilla, eh, miten se voisi näihin vaikuttaa ja miettisin ja tarkastelisin myöskin sitä, miten EU-aluepoliittisin toimin voisi asioihin vaikuttaa esimerkiksi rahoituksen myötä tai jotenkin muuten. Enkä tätä nyt tässä tämä lähemmin tänään rupea esiin nostamaan, mutta totean vain, e, että näin aion asiaa tarkastelle ja e, hyvä on, jos asiantuntijoilta saadaan lisätukea tähän myöskin. Haluan esimerkiksi tarkastella sitä, miten tämä strategia eh, voidaan eh, toteuttaa siten, että alueiden erityispiirteet huomioidaan, mitä on tehtävissä. Komissio esittää tiettyä menettelytapaa, metodia, ihan hyvä. Voitaisiin ajatella, että yliopisto tai jokin ajatushautomo voisi myöskin kehitellä tämän tyyppistä strategiaa. Ja miten tästä sitten tulee konkreettista politiikkaa, se on asia, joka on jäänyt vielä hieman epäselväksi, mutta tätä asian tarkastelua voidaan vielä jatkaa ja olla yhteydessä muihinkin, esimerkiksi parlamentin asiantuntijoihin vielä. Kiitoksia oikein kovasti. Tässä valiokunnan ei tarvitse tehdä mitään päätöksiä. Nyt odotamme, että työasiakirja esitetään seuraavaan valiokuntakokoukseen mennessä. Ja tässä voisin päättää tämän esityslistakohdan ja tästä jatkaakin sitten Sindun. Puheenjohtajana jaksaa, jatkaa siis äh, Markus Piipä. Yes. Mr. Ufias wanted to say something. Okay, dann haben wir zunächst einen Seuraavaksi on puheenvuoropyyntö esityslistasta. Olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Proprio sullo... Niin, esityslistaan liittyen tässä nyt aikaa on kulunut vähän. Itse olen toinen tilalla täällä, mitä tulee Alden mietintöön, eh, tämä vastuuvapausasia. En tiedä, olisiko mahdollista muuttaa käsittelyjärjestystä, koska valitettavasti joudun kohtapuoliin lähtemään, kun olen ehtinyt jo muuta ohjelmaa itselleni järjestää. Albright esittelee ilmeisesti hänellekään tämä ei olisi ongelma. Ich verstehe Ihr Anliegen und Ymmärrän pyyntönne, ja herra hän olisikin paikalla. Täytyy kuitenkin sanoa, että mutta kun seuraavasta esite, eh, raportista on varjoesittelijät esittelijät paikalla valmistautuneet, eivätkä varmaankaan voi tulla iltapäivälle, joten ei valitettavasti ole muuta mahdollisuutta kuin mennä esitysten mukaan. Olisin toivonut minäkin, että Olbrichtin mietinnöstä olisi voitu puhua, koska minullakin oli sitä paljon sanottavaa, mutta muut ovat legitiimisti nyt oikeutettuja siihen, että mennään sillistä mukaan. Eli sen vuoksi tietysti Olbrichtin mietintö on Ehkäpä se voitaisiin ottaa Irlannin puheenjohtaja maan esityksen jälkeen, sitten Olbrichtin mietintö. No sitten Esitellään kohta kuusi. Anteeksi, minä en ymmärtänyt. Teemmekö me sen siis ennen ähm, minun mietintöön? En ymmärtänyt oikein, mitä tässä tapahtui. After the Irish Directly after the Irish... Heti Irlannin puheenjohtajamaan esityksen jälkeen tänä iltapäivänä. Nyt sitten seuraavan esityslistan kohtaan vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto. Herra Omar Jee saa puheenvuoron. Monsieur Arvoisa puheenjohtaja, kiitoksia. Me olemme hiukan myöhässä tässä esityslistasta, mutta minä haluaisin siitä huolimatta, jos teille sopii, käyttää riittävästi aikaa, jotta voisin käsitellä tätä asetusta, joka on hyvinkin merkittävä meidän valiokunnallemme meidän pitää laatia lausunto tästä asetusta, asetuksesta, joka liittyy vähävaraisimmille suunnattuun eurooppalaisen avun rahastoon. Me olemme paljonkin puhuneet tästä kysymyksestä viime vuoden loppuvaiheessa. Sen jälkeen, kun päätettiin, Euroopan yhteisöjen tuomioistuin päätti huhtikuun 13. 2011, että tämä ohjelma on uhanalainen. Ehkäpä kollegat muistavat, että silloin keskusteltiin täysistunnossa ja melkein enemmistökanta Euroopan parlamentista oli aivan selvä, että tätä ohjelmaa pitäisi jatkaa 2013 vuodesta eteenpäin ja jatkossa siitä pitäisi tulla pysyvä. Täysistunnossa mm, tämän takana oli myös enemmistö jäsenistä ja monet sanoivat, että tässä kriisitilanteessa ei ole mahdollista se, että yhä enemmän eurooppalaisia on työttömänä ei ole mahdollista poistaa tällaista ohjelmaa. Ja minä itsekin otin esiin tuolloin, että sehän olisi häpeä, jos tätä ohjelmaa uhataan samaan aikaan, kun miljardeja löytyy pankkeille. Ja siitä syystä me keskustelemme nyt tästä aiheesta ja meidän pitää muistuttaa tässä myös kansalaisten liikkuvuudesta – useissa jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot ovat pyytäneet komissiota harkitsemaan uutta asetusta, jos siinä otettaisiin huomioon myös tuomioistuimen päätös 2011 vuoden huhtikuulta. Tästä syystä pitäisi muistaa, että eurooppalainen apu vähävaraisille. Se perustettiin vuonna 1987 yhteisen maatalouspolitiikan myötä. Yhteinen maatalouspolitiikka suojeli tätä ohjelmaa koska useiden jäsenvaltioiden, varsinkin Saksan, oli mm, vaikea tätä jatkaa, koska se vei tämän asian sitten tuomioistuimeen. Minkä tähden tämä ohjelma oli yhteisen maatalouspolitiikan alainen? Alun perinhän tämä oli väline, jonka avulla päästiin eroon käyttämättömistä maataloustuotevaroista ja näitä annettiin järjestöille, jotka hoitivat ruokajakelua. Tällaiset varastot maataloustuotevarastot ovat vähitellen kadonneet, koska VTO-säännöt ovat muuttuneet ja EUn järjestelmät ja vähitellen tämä tuki on muuttunut rahalliseksi tueksi ja juuri tästä syystä tuomioistuimen päätös on ollut sellainen kuin se on. Niinpä on syntynyt vääristymiä ajatellen sitä, mikä on asetus ja mikä on käytäntö tässä ruoka-avussa. Ja näin jäsenvaltiot ovat esittäneet kanteita. Tämän tuomion, tuomioistuimen tuomion pohjalta tämä ohjelma jonka pitäisi loppua 2012 äh, vuoteen. Ja myös siltä pohjalta, mitä puhuin äh, kansalaisten äh, toiminnasta, samoin kuin parlamentin kannasta. Jäsenvaltiot ovat olleet sitä mieltä, että nyt pitäisi löytää poliittinen ratkaisu. Ensimmäinen poliittinen ratkaisu oli se, että jatketaan 2013, mutta toinen ratkaisu oli se, että meidän pitää muuttaa tätä asetusta ja ottaa huomioon siinä tuomioistuimen päätös ja näin tänään siis ehdotetaankin. Haluaisin kiittää, kiinnittää kollegoiden huomiota asioihin, jotka liittyvät meidän valiokuntaamme. Ensinnäkin oikeusperusta, johon, joka olisi uusi perusta. Artikla 175 perustamissopimuksessa. Se on osiossa, joka käsittelee sosiaalista ja alueellista koheesiota ja ottaisin esiin myös Euroopan komission vaikutuksen arvion, joka sanoo, että pääasiallinen keino, joka edesauttaa köyhyyden torjunnassa on juuri eurooppalainen Euroopan sosiaalirahasto ja on osoitettu, että erillistä välinettä tarvitaan, koska Euroopan siis sosiaalirahaston oikeusperusta 163 on liian kapea ja niinpä on aivan oikeutettua, että 174 artiklaa käytetään edistääkseen koko unionin sopusointuista kehitystä, samoin kuin 175 artiklaa. Siinä täsmennetään EU-rakennerahastojen rooli. Otin esiin tämän artiklan sen tähden, että haluan painottaa sitä, miten tärkeä tämä mietintö on meidän valiokunnallemme, koska kyse on asiasta, joka liittyy nimenomaan koheesiopolitiikkaan Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän valiokuntamme olisi voinut olla tässä vastuuvaliokuntana. Olen ottanut huomioon sihteeristön vastauksen Olemme vahvistetussa, tiivistetyssä yhteistyössä ja se käynnistetään työllisyysvaliokunnan kanssa, mutta me olemme kyllä aivan ytimessä silloin, kun puhutaan aluepolitiikasta. Mitä tulee nyt siihen tähän, sitten tähän uuteen asetukseen, jota ehdotetaan, niin minun mielestäni meidän pitäisi miettiä ennen kaikkea budjettiongelmia. Ongelmia. Meille on sanottu, että tästä tulisi 2,5 miljardia euroa 2014-2020 kaudelle ja jäsenvaltioiden osuus kattaisi 15 prosenttia ja 85 prosenttia olisi siis EUn kontolla näillä rahastoilla. Ja sitten toinen asetuksen seikka on soveltamisala. Ensinnäkin sitä soveltaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin ja koska kyse on elintarvikkeista, niin Siinä on mukana myös sellaisia ulottuvuuksia, joita ei ollut vielä edellisessä asetuksessa. Mukaan tulevat myös vaatteet, kengät ja niin edelleen sellaisia tarvikkeita, joita vähävaraisimmat tarvitsevat. Ja tämä aiheuttaa tietenkin muutamia ongelmia. Aivan ensiksi tässä laajennetaan tämän ohjelman soveltamisalaa mutta lisäksi vähennetään määrärahoja, joita sille myönnetään 2,5 miljardia eh, euroa. Järjestöt sanovat, että pitäisi eh, kaksinkertaistaa tämä summa suunnilleen, jotta voitaisiin vastata eh, elintarvikeavun tarpeisiin. Uskoisin, että tässä on ongelma ja Euroopan parlamentti meillä pitää olla hyvin vankka kanta eh, seuraavan eh, huippukokouksen alla, jotta voimme sanoa, että jäsenvaltioiden pitäisi vastata eh, vaatimuksiin ja odotuksiin, joita näillä järjestöillä on meidän ongelmaamme liittyy tietysti myös alueisiin, ja tässä voidaan pelätä, että jäsenvaltioilla ei ole keinoja rahoittaa täysin osuuttaan, ja silloin rahoitusta pyydetään paikallistasolta ja tiedätte kyllä, missä ne tilanteessa paikallistaso on. Heillä ei ole tällaisia varoja ja haluan vielä kerran painottaa sitä, että tässä asiassa on nyt hyvin tärkeää Euroopan parlamentin kannalta saada hyvin vankka kanta, yhtenäinen kanta. Meitä katsotaan ja meiltä odotetaan paljon tässä asiassa. Ja nyt elämme kriisiä ja miljoonat ihmiset ovat köyhyysuhan alaisia yli 18 miljoonaa jaet, ruokapakettia jaettiin 2011. Ja meidän täytyy vastata näitä haasteita. Komissio on pyytänyt meitä korjaamaan tätä asetusta moniltakin osin. Tässä puhuttiin jatkuvuusongelmasta, mutta meidän täytyy mm, saa olla samaa mieltä, mutta meidän, meillä täytyy olla kunnon välineitä. Tämä on nyt ensimmäinen näkemysten vaihto tässä kysymyksessä. Ja varmasti jatkossa tulee uusia keskusteluja, joissa voimme käsitellä edelleen. Ja, danke schön, Herr Omayer. Dann hat als erstes die Kiitos, herra Major. Ja sitten EPPn varjoesittelijällä on seuraavana puheenvuoro Rova Sanchez-Smith. mari ole hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle tästä selvityksestä. Äh, haluaisin äh, tässä muistuttaa, että kyseessä on äh, aihe, joka on erinomainen esimerkki siitä, että kaikki Euroopan kaikki MEPit ovat puolustaneet tätä. Parlamentti on äänestänyt äh, monissa päätöslauselmissa, olemme esittäneet myös kirjallisia kysymyksiä komissiolle, eli tässä on tehty paljon yhteistyötä. Äh, haluaisin tervehtiä myös näitä vapaaehtoisjärjestöjä, jotka ovat herättäneet myös kansalaisyhteiskunnan. Olemme saaneet ihmiset liikkeelle kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Haluan tervehtiä myös komissiota, joka on löytänyt nyt eri eh, resurssinsa, jotta se on pystynyt esittämään uuden asetuksen. Olen pahoillani siitä, että tällainen menettelyongelma on tietysti jäsenvaltioissa ja tällä tavoin hiukan hidastetaan rakentavaa keskustelua. 116 miljoonaa henkeä, he ovat köyhyysuhan alaisia ja 40 miljoonaa kärsii koko ajan vähäosaisuudestaan omassa maassani on hyvin tunnettu järjestö Resto du Coeur, joka on jakanut 115 äh, miljoonaa äh, ateriaa tänä vuonna. Ja olen pahoillani myös siitä, miten neuvottelut ovat kääntyneet neuvostossa ajatellen monivuotista rahoituskehitystä rahoituskehystä 2,5 miljardia. Me, kuul, miljardia me kuulimme, että äh, tämä on liian pieni summa. Olen huolestunut myös siitä, että äh, tässä saattaa ruoka-apu kärsiä, kun soveltamisalaa laajennetaan. Äh, tällä hetkellä ei ole vielä määritelty näitä summia ja tässä on nyt vaarana, että uusi menettely on liian monimutkainen, minkä tähden ei olisi yksinkertaista mallia, joka oli vanhassa mallissa. Tietty rahasumma, joka käytetään elintarvikeapuun ja jaetaan näiden järjestöjen kautta kansallisella tasolla. On hyvä, että muistetaan, miten rakennerahastot ovat täydentäviä. Ja tässä hyvin tärkeää on sosiaalinen kohesio. Jos yhdistetään nyt nämä rahastot tai niiden varat, se on erittäin olennaista. Euroopan sosiaalirahasto toimii tässä keskipitkällä aikavälillä ja pitää muistaa myös pitkä aikaväli ja siinä nämä muut rahastot. Kiitoksia. Danke, Frau Sanchez-Schmidt. Kiitoksia, Rava Sanchez-Schmidt. Seuraavana herra Thürling. Mr. Tiroli. Monsieur le Président. Äh, kiitos puheenjohtaja. Äh, jos nyt sopii äh, Rova puolesta, luen hänen puheenvuoronsa. Olen ensinnäkin tyytyväinen esittelen työhön ja toivottavasti voimme antaa vastaukset näihin odotuksiin, jotka liittyvät vähävaraisiin, varsinkin tänä vuonna, joka on kansalaisten vuosi. Kaikki, jotka ovat äh, tarpeessa. Äh, täytyy muistaa heille, että EU on heidän rinnallaan. Me haluamme auttaa äh, vähävaraisissa, vähävaraisia näissä vaikeissa tilanteissa nyt hyvin monet ovat köyhyysuhan alaisia ja he tarvitsevat Eurooppa-tason tukea. Tämä ohjelma, sen budjetti on tippunut noin 40 prosenttia ja tässä voidaan huomata, että myös järjestöt ovat sitä mieltä, että tarvitaan hyvin paljon tukea yksinhuoltajille, asunnottomille, työttömille ja niille, jotka asuvat myös omassa kodissaan. Usein on mukana myös opiskelijoita, perheettömiä, vanhuksia, vammaisia, joilla on perhe tai sitten ei, koska heidänkin pitää maksaa laskunsa ja syödä tämän asetuksen kautta meidän pitää tunnistaa paremmin kaikki nämä avun tarpeessa olevat. Esimerkiksi mm, mm, maaseudun mm, raskan olevat naiset ja meidän täytyy saada ulotettua tukea myös siihen, että annetaan perusterveydenhuoltoa, rokotuksia ja äh, myös ravintokasvatusta. Äh, äh, tässä pitää ottaa huomioon avunsaajien tarpeet ja mm, muistaa, että kyseessä on väline, jonka pitää auttaa vähävaraisia äh, tulemaan mukaan yhteiskuntaan äh, ja äh, edesauttaa heidän sosiaalista ja taloudellista hyvinvointiaan. Tätä ohjelmaa sovelletaan Eurooppa-tasolla. Mukana on tuhansia järjestöjä ja tuhansia vapaaehtoisia. Siellä on sellaisia henkilöitä, jotka saavat joka kuukausi tukea. Euroopan unionin pitää ottaa käyttöön myös kiireellinen nopean toiminnan rahasto, joka puuttuu kiireellisesti näihin tilanteisiin. Jäsenvaltioiden pitäisi myös olla yhteistyössä elintarviketeollisuuden kanssa, jotta nämä yritykset antavat tukea suoraan järjestöille niin, että saadaan ruokapankkeihin suoraan elintarvikkeita ja tällä tavoin vältetään se, että mm, myymättömät elintarvikkeet menevät täysin hukkaan. Meidän täytyy myös monipuolistaa tarjontaa, elintarviketarjontaa jakeluissa. Ja äh, tässä äh, sanotaan, että äh, Eurooppa-tasolla voidaan tukea ja tämän tuen pitää jatkua kyse sosiaalipolitiikasta ja koordinointi edesauttaa sitä, että tämä lähestymistapa toimii. Ja henkilökohtaisesti lisäisin vielä sen, että me tarkastelemme nyt erittäin tärkeää eh, asiakirjaa. Se on hyvin tärkeä eh, nykytilanteessa eh, ne, jotka haluavat vähentää sitä tai poistaa sen, minun mielestäni meidän argumenttinsa eivät toimi. Ja tässä minä tiedän, että eh, jossakin vaiheessa meitä eh, syytetään omissa vaalipiireissämme eh, siitä, jos tämä ruokapankkitoiminta loppuu, että tuemme ainoastaan suurpääomaa. Ja haluaisin painottaa tässä kohesiopolitiikan roolia. Meidän pitäisi miettiä uudestaan näitä budjettimääriä. Tämä on erittäin ajankohtainen väline ja nyt meidän rahoitusnäkymämme ovat äh, sitä kuristamassa. Äh, minä aion esittää äh, tästä asiasta myös tarkistuksia. Kiitoksia. Ja herzlichen Dank. Wir haben jetzt... Kiitos kovasti. Puheenvuoropöyntölistalla on vielä kuusi edustajaa. Kyllä se saadaan kasaan, mutta ottakaa tämä huomioon. Seuraavana Rova Merci, monsieur. Kiitoksia puheenjohtaja. Eurooppalaiset äh, vastuuhenkilöt, on, onko heistä tullut niin kuuroja, että he eivät äh, kuule, että pitäisi olla nyt solidaarinen, aktiivinen, kun kaikista mm, vähävaraisimmat kärsivät. Meillä on mahdollisuuksia 2020 mennessä poistaa ainakin 20 miljardia näistä listoista niin, että on yhä vähemmän ihmisiä, jotka kärsivät. Minä vetoan teihin jotta Euroopan parlamentti todellakin koska se pystyy näin tekemään, sen pitäisi lähteä liikkeelle ja meidän valiokuntamme pitäisi herättää ihmiset tässä asiassa. Tässä kuultiin jo luvuista. Nyt on yli 115 miljoonaa eurooppalaista, jotka ovat köyhyysuhan alaisia. 40 miljoonaa he eivät saa terveellistä ravintoa ja 18 miljoonaa eurooppalaista on riippuvaisia elintarvikeavusta. Elämme nyt kriittisiä vaiheita ja meidän pitää muistaa, että tämä rahasto vähävaraisimmille sitä tarvitsemme. Olemme menossa 3,5 mm, miljardista 2 kahteen miljardiin. Ja meidän ensimmäinen taistomme on siinä, että meidän täytyy säilyttää budjetti entisellä tasollaan. Ja me taistelemme tästä Euroopan budjetista, kohesio budjetistahan tässä on kyse. Ja vaikuttaa siltä, että sitä vähennetään ja meidän täytyy antaa viesti, joka on täysin selvä. Meidän pitää säilyttää entinen budjetti ja toinen seikka on sitten se, että aikaisemmin nämä olivat sellaista tukea, jonka järjestöt saivat suoraan. Tällä hetkellä meillä on uusi rahoitusväline. Kyse on yhteisrahoituksesta. Esimerkiksi Ranskassa 15 prosenttia on yhteisrahoituksessa, mutta sellaisissa maissa, joissa tilanne, sosiaalinen tilanne ja taloustilanne on katastrofaalinen, miten voitte olettaa, että käytetään yhteisrahoitusta, koska silloin ei käytetä tätä, tätä rahastoa. Tulee muita prioriteetteja esiin. Meidän täytyy miettiä tätä yhteisrahoitusta myös. Ja sitten toi, kolmas kritiikin aihe. Tämä ei tietenkään riitä, mutta parlamentti eikä Euroopakaan halua puuttua, milloin aiomme puuttua näihin syihin, jotka ovat rakenteellisia. Köyhyyden rakenteellisiin syihin haluamme puuttua. E, tämä on e, sellainen alue, jossa meidän pitää rakentaa foorumi. Mitä me oikein odotamme siinä? E, tämä rahasto, joka liittyy elintarvikeapuun, nyt avataan apu, avataan ovi myös lapsille, jotka kärsivät ja asunnottomille. Kaikkeen tähän meillä on eurooppalaiset rahastot. Ja sitten sanoisin, että näitä, tätä elintarviketukea käytetään 20 jäsenvaltiossa. Meidän pitää aivan ehdottomasti toimia niin, että parlamenttia kuullaan, päästään liikkeelle tässä asiassa, koska nämä Mm, tämä tuki, se edesauttaa sitä, että kansalaiset pysyvät hengissä. Tässä tulee esiin myös aluepolitiikka. Ja ensimmäinen seikka tässä on se, että meidän pitää tukea juuri innovaatioita, jotka liittyvät elintarvikeavun hallinnointiin. Meidän tavoitteenammehan on se, että vähävaraisimmat saavat terveellistä ravintoa. Niinpä meidän täytyy tukea alueellisia ohjelmia innovoivia sosiaalisia ekologisia ohjelmia omassa äh, maassani Poitou-Charentin alueella. Äh, siellä on äh, järjestö, joka yhdistää elintarviketuen paikalliseen maanviljelyyn. Siellä on aivan selkeitä tavoitteita. Ensinnäkin parannetaan väestön ravintokoostumusta, tarjotaan myös hedelmiä, vihanneksia ja tarjotaan sellaista ravintoa, joka eh, on terveellistä. Eh, se eh, on tuottosa myös tuottajille, ei pelkästään sen käyttäjille. Ja ruokapankit ovat todellakin alueellisen yhteistyön esimerkkejä niin, että köyhyyjen ei tarvitse nöyrtyä. Tässä voidaan tarjota myös tukea lukutaitoon ja muuhun toimintaan. Nämä ovat sellaisia sosiaalisia yhteisöjä, joissa todellakin pitää pyrkiä tavoitteisiin. Ja sitten lisäksi halutaan tukea alueellista, paikallista maanviljelyä, vaikka sitä ei ole otettu esiin, niin nyt kriisin aikana ei puhuta siitä, millaista roolia EU pitäisi esittää tässä tilanteessa. Ja aivan lopuksi sanoisin, että en haluaisi, että tässä unohdetaan, että en haluaisi, että tässä puhutaan pelkästään hyvän se on paljon enemmän. Me tarjoamme kansalaisille perustavanlaatuisen oikeuden, eh, perustavanlaatuinen oikeus eh, saada terveellistä ravintoa. Ja sitten toiseksi meidän pitää säilyttää tämä eh, rahasto, mutta tämä ei ole pelkästään spesifiohjelma enää, vaan meidän täytyy välttää todellakin, että siinä se ohjelma kärsii ja tässä tarvitaan solidaarinen kansanohjelma, joka antaa symbolisesti viestin siitä, että Eurooppa on sovittamassa myös kansalaisien suuntaan toimintaansa. Kiitoksia. Reilu viisi minuuttia lopulle puheenvuoroille. Ottakaa se huomioon puhuessanne. Pyydän rouva jonka nimeä puheenjohtaja ei pystynyt ääntämään oikein. Ää, kiitoksia puheenjohtaja. Haluan onnitella myös valmistelijaa. Ja sanoisin, että meidän täytyy tarkastella näitä tilastotietoja, joita otti esiin valmistelijakin. Eurostatin tiedot 2011. Meidän täytyy muistaa myös asunnottomat Euroopassa viime, viimeisen viiden vuoden aikana eh, heidän määränsä on noussut 15-20 eh, prosenttia. Eh, on saattuva, saatava myös Euroopan tasolla asun, asunnottomuusstrategia. Minun mielestäni hallitukset, jotka hoitavat näitä rahastoja, niiden pitää pystyä toimimaan joustavasti ja ottamaan huomioon yhä laajemmat sosiaaliset ryhmittymät. Tässä on puhuttu myös muista yhteisön ohjelmista ja avun pitäisi mennä sen tarvitsevalle mahdollisimman nopeasti. Tässä kaikki tasot pitää ottaa huomioon ja täytyy katsoa, että vähävaraisten ihmisarvoa ei loukata. Meidän pitää toimia tehokkaasti. Kiitos. Na, das war kurz, knackig und prägnant. Dann kommt Tämä oli ytimikäs sitten edustaja Kristofelos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. puheenjohtaja. On totta, että kriisi on lisännyt myös heikossa asemassa olevien ja köyhien määrää ja solidaarisia toimia nyt tarvitaan. Eurooppalainen eh, avun rahasto on tärkeä ja sen kautta voidaan rahoittaa joitain toimia, mutta tällöin puhutaan kuitenkin vain yhdestä prosentista, kun kokonaistarvitta ajatellaan. Mutta kuitenkin tämäkin on hyöty, kun ajatellaan köyhien hankalaa tilannetta. Ja tärkeää on, että tässä yhteydessä tarkastellaan myös muita poliittisia toimia, joiden tavoitteena on kitkeä köyhyys Euroopasta. 2020 strategiahan pyrkii siihen, että köyhyyttä voidaan 20 prosentilla kitkeä, mutta köyhyys on vain lisääntymässä ja nyt uusia köyhyyden muotoja alkaa ilmetä. Esimerkiksi energiaköyhyys, esimerkiksi kaikki eivät pysty lämmittämään asuntojaan kunnolla tai ilmastoimaan tarvittaessa. Ja on erittäin tärkeää, että katsotaan minkälaisia tuloksia halutaan saada aikaan. Ne, jotka hyödyntävät tätä rahastoa, on pidettävä huoli siitä, että hyöty on todellinen. Ja on tärkeää, että kaikki voivat käyttää hyvälaatuisia tuotteita, eivät esimerkiksi vanhentuneita tuotteita. On erittäin tärkeää miettiä, miten voitaisiin perinteisempään tuotantoon eh, mennä, eh, perinteiseen tuotantoon, ei suinkaan toimia sillä tavalla, että jotkut joutuvat käyttämään vanhentuneita tuotteita on pyrittävä sellaisiin synergiaetuihin, joista on hyötyä. Joskus köyhyys johtuu syrjäytymisestä, on ihmisiä, jotka ovat jääneet yhteiskunnan ulkopuolelle. Esimerkiksi Kreikassa 30 prosenttia köyhistä ovat henkilöitä, joilla ei ole juurikaan mahdollisuutta integroitua uudelleen yhteiskuntaan. Ja siksi tarvitaan ponnistuksia tämänkin ongelman hoitamiseksi. Tuota. Sitten herra Korona. Eh, Puhun eh, lyhyesti kaksi kommenttia ja yksi pyyntö tämän tärkeän asian esittelijälle. Ensimmäinen huomioni olisi seuraava. Katsoisin, että valiokunnassa me tulisi kiinnittää enemmän huomiota eh, siihen, mikä ero on nyt kasvamassa eurooppalaisen idean, ajatuksen ja kansalaisten välille. Esimerkiksi keskustelu maanvieristysrahastosta on ollut haitallista ja tästä on haittaa myöskin sikäli, että tällaista tärkeää hanketta ei ole kunnolla pystytty rahoittamaan. Tämä koskee varsin monia paikallishallintoja alueella. Ja Niinpä aluekehitysvaliokuntana meidän tulisi vahva viesti tässä asiassa esittää myöskin rahoituspuolen osalta. Ja sitten toinen huomio, jonka esitän esittelijän suuntaan, olisi hyvä luoda yhteys tämän hankkeen, tämän rahaston ja sen päätöslauselman välille, joka vuosi sitten hyväksyttiin, jossa puhuttiin nimenomaan elintarvikkeiden pois heittämisistä. Komissiossa on puhuttu, että Euroopan tasolla tarvittaisiin sellaisia hankkeita, joita voitaisiin alue- ja paikallistasolla toteuttaa, jolla pyritään nimenomaan Eli puututtaisiin tähän elvittarvikkeiden ruoan pois heiton ongelmaan. Ja olisi tärkeää, että tämä painotus voitaisiin huomioida tässä yhteydessä, eli muistaa kyseinen parlamentin laatima päätöslauselma, mutta tähän liittyen voin esittää myöskin tarkistuksia. Äh, Kiitoksia. Sitten herra Nielsen vielä ja lyhyesti esittelijä. Kiitos. Minä yritän puhua kovin lyhyesti. Nyt ollaan tilanteessa, jossa köyhyys lisääntyy koko Euroopassa ja se tietysti perustuu siihen, että työttömyys lisääntyy. Meillä on kriisi. Tässä tilanteessa on tietysti vaikea keskustella tällaisesta kysymyksestä sillä tavalla, jolla minä sitä haluaisin käydä, että mikä vastuu meillä nimittäin on paikallisella tasolla, mikä vastuu on jäsenvaltioilla, jotta voidaan tukea köyhiä ihmisiä. Kaksi asiaa haluan ottaa esille. Ensimmäinen on se, että, ja nyt puhun omasta kokemuksestani, kun olin 15 vuotta kaupunginjohtajana, pormestarina Ruotsissa. Siellä paikallisella tasolla kansallisten lakien kautta meillä on vastuu köyhistä. Sekä kun puhutaan elintarvikkeista, puhutaan vaatteista, asunnoista, paikallisella tasolla lainsäädännön mukaan olla vastuussa. Tässä teemme yhteistyötä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, jotta voimme ratkaista köyhien ongelmia. Ja köyhyys lisääntyy Ruotsissa. Ja paras tapa torjua sitä on se, että luodaan työpaikkoja, työtä, koska ihmisten tulot aiheuttavat sen, että voimme päästä käymistä eroon. Sen vuoksi olenkin huolestunut. Tämä valiokunta jolla on kovin äh, vakavia näkökohtia siitä, että mitä sosiaalirahasto voi vaikuttaa. Se tukee kovasti tärkeitä hankkeita jäsenvaltioissa paikallisella tasolla, jotta voidaan auttaa pitkäaikaistyöttömiä, jotta voidaan parantaa mahdollisuuksia heille työmarkkinoilla. Otetaanko sosiaalirahastosta rahaa pois työttömyyden torjuntaan? Olen kovin epäileväinen, että onko tässä ensikädessä kuitenkin jäsenvaltioiden vastuu, ja me otamme vastuun aluekehityksestä ja siitä, että torjutaan työttömyyttä sosiaaliraston kautta. Ja herzlichen Dank. Kiitos tästä puheenvuorosta. Sitten vielä lopuksi, ja todellakin lyhyesti, koska ollaan yliajalla, äh, esittelijä. Monsieur President, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, vain lyhyesti pari huomiota Tämä keskustelun väri osoitti, että lähestulkoon kaikki ovat yksimielisesti samalla linjalla, vaikka pieniä erovaisuuksia on, mutta varmasti kaikki olemme samaa mieltä siitä, että ensinnäkin tämä ohjelma pitää säilyttää ja sille pitää antaa tarpeelliset välineet, jotta se vastaa valtavaan tarpeeseen. Täällä sanottiin, että pitää eh, palata eh, lähteille. Minä en ole aivan, aivan varma siitä, että budjetti kuri ja kaikki, mikä eh, siihen liittyy, tulisi trauma sopimukseen. trauma sopimuksessa sanotaan, että riittävä ravinto, joka on tasapainoinen, se on perustavanlaatuinen tarve. Ja siitä syystä Euroopan parlamentti ei voi sivuuttaa tässä vastuutansa. Viimeinen huomio, joka tästä keskustelusta heräsi. Ne edustajat, jotka lähtivät keskusteluun, he heidän pitää myös aktivoitua ennen huippukokousta, jotta muistutetaan siitä, mitä, miten tärkeää on saada koheesiopolitiikassa riittävä budjetti, eikä uhrata tätä ohjelmaa, koska se on ehdottoman tarpeellinen. Tämähän vaikuttaa koko Euroopan uskottavuuteen. Meillä on tietenkin suuria haasteita kansalaisten silmissä tällä hetkellä. Kiitos. Kiitoksia. Odotamme 19. helmikuuta tulevaa luonnosta. Sitten tarkistusten jättämismäärä on 21. Ainakin tässä niin lukee. Ei odoteta ensinnäkin eh, luonnosta 19 ja sitten katsotaan loput. Kiitos kovasti ja tavataan iltapäivällä.